että täällä penkit ovat näin tyhjinä kuitenkin. Täällä jäsenet itse ovat pyytäneet sisäreen kertomaan hiukan uusimmista suuntauksista ja mitä oikein tapahtuu alalla. Joten jos voisin pyytää poliittisia neuvonantajia, jos voisivat yrittää rummuttaa hiukan paikalle jäseniä, Kyllä määrälläkin joskus on merkitystä joten suoraan sanottuna kyllä aika ikävältä tämä tilanne näyttää. Aika vähän on ihmisiä näin tärkeässä tilaisuudessa. Patrick, sinä saat puheenvuoron. Brian, uh, Kiitoksia. Honorable members of the parliament, ladies and gentlemen. Kunnianarvoiset parlamentin jäsenet, hyvät näistä ja herrat, olen varma, että tuhkapilvihän se oli, joka esti jäseniä ilmestymästä paikalle. Siinä on hyvä tekosyy. Olette hyvin diplomaattinen. Yritän päivittää tilannetta Cesarin suhteen ja yritän myös puhua tulevaisuudesta ja Cesarin käyttöönotosta ja niistä toimista, mitä teidän valiokunnaltanne vaadittaisiin. Ensinnäkin on kunnia briefata teitä Cesarin suhteen. Viimeksi kun olin täällä, selitin teille CSR-ohjelman erityisluonteen ja tämän yhteisen yrityksen luonteen. Tämän ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin yhdistävä hanke tällä sektorilla. Me olemme nyt laajentaneet kumppanuutta 13 uudella teollisuuden edustajalla. Ja olemme pyrintäneet laajentamaan pohjamme, mitä tulee lennonvalvontaan ja navigointiin. Ja erityisesti Itä-Keski-Euroopassa. Aikaisemmin olemme olemme nyt onnistuneet saamaan vasta Puolan mukaan, mutta jatkamme tällä linjalla. Pyrimme saamaan myös Euroopan naapurimaita, maita, joilla on operationaaliset yhteydet Euroopan kanssa, maita kuten Kanada ja Marokko. Ja toinen tavoite oli saada mukaan teollisuutta muun EUn ulkopuolelta niin, että voisimme taata, että Caesarin teknologia olisi yhteiskäytettävissä muuallakin. Tässä ideana oli, että EUn te- teollisuuskumppanit sponsoroisivat yhdysvaltalaisia yrityksiä ja vaihtaisivat järjestelyitä Atlantin yli, ja että ne olisivat sitten ohjelman äh, sopimusosapuolia. Me heijastelemme siis niitä rajoitteita, joita äh, NextGenissä on ei-amerikkalaisille sanottajille. Meillä on myös sopimuksia ilmatilan käyttäjän kanssa, sertifioitujen viranomaisten kanssa ja AY-liikkeen kanssa. Ja meillä on 200 asiantuntijaa lentoyhtiöistä meidän kanssa ja 60 ihmistä meidän kansainvälisessä validointitiimissä. Seisar on kaikkein kunnianhimoisin ja monimutkaisin ohjelma tällä hetkellä Euroopassa. Meillä on 300 projektia, suunnilleen 16 työpakettia, 110 yritystä mukana. 2200 eksperttiä työskentelee 23 maassa. Meidän täytyy nyt investoida kovasti, että olemme voineet löydä tämän yhteistyöperiaatteen. Ja että meillä on sinne työkalut, joita tarvitaan tuolle asiantuntijalle. Samoin myös ohjelmanjohtoa ja seurantaa kykyä. Ja täytyy tunnustaa, että siinä meni enemmän aikaa kuin ennakoitiin. Mutta olemme saaneet tämän toimimaan. Ja voin ylpeänä sanoa, että nyt kaksi vuotta ohjelman lanseeraamisen jälkeen olemme onnistuneesti ylös ajaneet kaikki ohjelmat. Meillä on kaikki tekniset toiminnat äh, nyt pyörimässä ajoissa ja kustannusrajoissa. Seuraava haaste, jonka asetimme itsellemme ja josta kerran viime kerralla, oli tämä ohjelman lanseeraaminen on onnistunut. Ja seuraava haaste on varmistaa, että me tuotamme mielekkäitä tuloksia. Ja sanotaan suoraan, että tämä on aito haaste, sillä viimeisen 20 vuoden aikana 200 miljoonaa euroa on investoitu tällä alueelle. Investoijina ovat olleet komissio, Eurocontrol erityisesti. Ja tämän tutkimus- ja kehitystyön tuloksia ei ole tullut käytäntöön juuri ollenkaan. Therefore decided and agreed with our partners that all the Cesar me pyrimme siihen, että kaikki Cesarin tulokset validoidaan toimintaympäristössä. Aikaisemmin tutkimusprojekteja testattiin tutkimuslaboratorioissa, joissa saatiin hienoja tuloksia, jotka eivät sitten kenttätesteissä aidolla liikenteellä menneet läpi. Me olemme pyrkineet käyttämään käytännössä, käytössä olevia operationaalisia järjestelmiä ja kentällä tapahtuvaa liikettä validoidessamme operationaalisia prosessejamme ja, ja lennonvalvojat ja lentäjät voivat aidosti arvioida työkalujen hyötyä heidän päivittäisessä ympäristössä. Validointitiimeihin kuuluu myös henkilöstön edustajia, mikä auttaa vaikutusten arviointia työtaakkaan turvallisu- turvallisuuteen, tehokkuuteen. Pääperiaate, jos jos validointitesti tehdään oikein ja operationaalinen arviointi on myönteinen, täytännönpano pitäisi olla helppoa myöhemmässä vaiheessa. Toinen tärkeä päätöksemme oli äh, joka vuosi laittaa liikkeelle uusi Cesarin versio, Cesarin tuotteita, jotka on validoitu, jos ne on menneet läpi validoinnista. Tämän vuoden Cesar-versio äh, on nyt tuloillaan ja se tarjoaa mahdollisuus. Tämä liittyy synkronointiin, laskeutumisen ja nousuun, hallintaan, joka lisää tehokkuutta ja ja 40, ne, sitten on neljäulotteiset ää, lentokäytävälennot, joita tehdään Airbusin testo, testikoneilla Maastrichtissa Tukholman ilmatiloissa. Ja me pyydämme lentoyhtiöiltä ja palveluntarjoajilta, että ne työskentelisivät kentällä, jotta ne optimoisivat lentoreittejä paremmin. Tämä ohjelma keski, AIRE keskittyy erityisesti Atlantin ylittäviin lentoihin ja kaikki menettelyt optimoidaan amerikkalaisten, kanadalaisten, britti- ja portugalaisten kollegojen kanssa. Ne voivat johtaa merkittäviin säästöihin, sillä esimerkiksi Nyykästä Pariisin tehtävällä lennolla voidaan säästää siinä 1,4 tonnia polttoainetta per lento, joka on aika vaikuttavaa. Me pyrimme myöskin vihreisiin operaatioihin lentokentillä ympäristössä Amsterdamissa, Tyyrihissä, Viinissä ja Madridissa. Ja kokonaisuudessaan se sponsoroi noin 5500 vihreitä lentoa. Ja tämä on oikein menestyksekästä. Monet lentoyhtiöt haluavat päästä mukaan ohjelmaan. Emme tämä nyt kaikkien operaattoreiden ja lentoyhtiöiden kanssa, että vihreistä lennoista tulisi päivittäisiä operaatioita niille. Tämä on myös hyvä tapa testata miten Cesaria täytäntöön pannaan, kun kaikki sidosryhmät työskentelevät yhteisen tavoitteen puolesta. Ja nyt puhun käyttöönotosta. Olemme juuri tehneet tutkimuksen Cesarin vaikutuksesta EUn taloukseen. Sen takia McKinsey-konsulttiyhtiö, jotta välttäisimme kaik- kaikkien lentoyhtiöpainotuksemme, otimme mukaan talous- tieteilijöitä OECDstä, jäsenmaista ja EUCstä, jotka tarkistelevat taloudellisia malleja ja metodologioita. Ensimmäinen skenaario oli, että ei tehdä mitään, että se olisi vain business as usual. Ja toinen oli, että Cesar otettaisiin ajoissa käyttöön. Ja kolmas skenaario, että desynkronoistaisiin CSR. Että yksi ryhmä ottaisi Cesarin nyt ja toinen ryhmä viisi vuotta myöhemmin. Ja neljäs skenaario oli, että Cesarin käyttöönotto lykättäisiin kymmenellä vuodella. Tulokset ovat varsin kiinnostavia. Esimerkiksi vertailu Cesarin ajoissa käyttöönoton ja ei minkään tekemisen välillä se tässä on ero 419 miljardia euroa, eli 16 prosenttia EUn BKTosta. Ja tämä vaikutus on myös 32 800 työpaikkaa siitä, että Caesar otetaan ajassa käyttöön. Jos Caesarin käytännötä ajallisesti eriytetään, säästöt olisivat 17, 117 miljardia euroa, 72 000 työpaikkaa vaarantuisi ja 10 vuoden lykkääminen merkitsisi 268 miljardin euron tappiota ja 189 työpaikan menettämistä. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ainoastaan Cesarin suoraa vaikutusta teollisuudelle. Emme tarkastelleet epäsuoria vaikutuksia, kuten vaikutuksia turismiin tai aluetalouksiin. Tutkimus osoittaa, että tämä ei ole mikään täysi yllätys, mutta nykyinfrastruktuuri ei kykene ylläpitämään vihreätä lentoteollisuutta Euroopassa. Ja CSR pitää synkronoidusti ottaa käyttöön. Ja kysymys on sitten, miten me voimme sen tehdä? Miten me saamme synkronoinnin toimimaan? Komissio työskentelee nyt on tekemässä CSRista ehdotusta ja odotamme, että se muodollistetaan parlamentin kanssa. Mutta vain itse kertoa näkemykseni siitä, mitä Cesarin menestyksekäs käyttäytymistä vaatii. Ensimmäinen kulmakivi on, että meillä on kunnan hallintajärjestelmä ja johtojärjestelmä – Kokemuksemme kehitysvaiheessa osoittaa, kuinka tärkeää on olla yhteistyössä. Ryhmädynamiikka meidän kokemuksesta on suurempi kuin yksittäiset panokset, erityisesti mitä tulee vaikeiden muutosten toteuttamiseen. Myönteinen kilpailu sidosryhmien kesken äh, helpottaa uusien operatiivisten paradigmojen käyttöönottoa. Ja Meillä on paljon myönteisiä kokemuksia, erityisesti kun ranskalaiset sanovat, että jos Iso-Britannian lennonvalvojat teki, pystyvät tekemään jotain, niin kyllä mekin taitoisinpäin. Mutta, mutta meillä on myös tiettyjä järjesääntöjä. Ja se on se, että meillä on aina yksi tuomari, joka on vastuunalainen luotettava viranomainen, joka pystyy tekemään päätöksiä, kun tarvitaan. Seisarin käytön kannalta on tärkeää, että tämä on yksi viranomainen, joka on täysin vastuussa ohjelmasta ja kykenee tekemään päätöksiä silloin, kun yksittäiset ryhmät eivät sopimukseen pääse. Ja tällaista tapahtuu koko ajan. On yhtä tärkeää että myöskin kansainvälisestä näkökulmasta, että Yhdysvallat, Kiina ja Brasilia, että niillä on yksi yksittäinen kumppani vuoropuhelussa koskien aikatauluja ja muuta. Ja sitten toinen kulmakivi on rahoitus. Eh, Cesarin ydinperiaate on integroida kaikki lentoalan sidosryhmät yhteen ilmaliikkeen hallintajärjestelmään. Eli meillä on lentoyhtiöt, lennonvalvontatornit, operatiivinen puoli. Ja tätä, tota, tähän me olemme pyrkineet System 1 ää, ATK-järjestelmässä. Meillä on tällainen intranet-järjestelmä. Tämä kuulostaa helpolta, mutta käytännössä tämä integraatio on äärimmäisen hankalaa, koska se luo keskenäistä riippuvuutta sidosryhmien investointien kesken, ja niillähän on eri suuntaan meneviä intressejä. Ajatellaanpa nämä radioyhteydet, maapalveluiden ja lent- tietokoneohjelman välillä ja sama 50-luvun teknologiaa. Me haluaisimme tämän antiikkisen järjestelmän tilalle tällaisen äh, digitaalijärjestelmän, jota esimerkiksi Brysselin takseissa käytetään tällä hetkellä. Mutta ongelma on, että VHF lyhytautoradiosta ei pääse eroon ennen kuin kaikilla on tämä uusi internetyhteys. Ja lentoyhtiöt äh, vilkuilevat toisiaan ja odottavat, että joku toinen investoisi ensin, sillä mitä useampi lentokone varustetaan näin, sitä haluamme että tämä käy. Ja on paljon yhtiöitä, jotka eivät hankin laitteita ennen kuin tietty minimäärä yhtiöitä on hankinut nämä laitteet, joten kukaan ei investoi. Single European Sky Regulations can set target dates for implementation. Nyt pitäisi ottaa ottaa varten joku tavoitepäämäärä, mutta täytyy pitää huolta siitä, että niitä kunnioitetaan paikka- kentällä, paikallisissa oloissa. Sekin on aito ongelma. Ja sitten tämä limitti asettaminen merkitsee sitä, että viimeiseksi liikahtava hyöty eniten. E, eli tämä merkitsee sitä, että yhtiöt odottavat viime hetkelle. Ja sen sijaan meidänkin pitäisi tarjota insentiivejä ensimmäisen as, ensimmäisenä askeleen ottavia, joka tarjoaa operationaalisia etuja. Meillä on tämä periaate, jota työstämme tällä hetkellä best equipped, best share, parhaat laitteet, paras palvelu, mutta Erityisesti operaattorit hangoittelevat vastaan ja pelkäävät, että me monimutkaistamme niiden työtapoja. Meitä taloudellisen kannustamiseen tulee, me työskentelemme er, er- esimerkiksi projektiobligaatioiden parissa tai äh, alhaisen korkotason lainojen kanssa ja äh, polttoaineen hinnan kanssa, jotka myöskin antaisivat sykkeen investointiin. Suurin osa Cesarin investoinnista tapa, tullaan tekemään teollisuuden toimesta, mutta julkinen sektori voi myöskin tarjota rahoituksella vääntöä uuden teknologian käyttöönottoon. Ja tarvittaisiin johdonmukaista toimintaa suhteessa myös julkisen sektorin politiikkaan ja tukea julkisesta investoinneista. Ja lopuksi sanon se, että Cesar projekti toimii hyvin, me olemme ajoissa, olemme kustannusrajoissa ja konkreettisia tuloksia alkaa tulla nyt vuonna 2011. Ja me alamme olla myös näkyviä kansainvälisellä kentällä. Meillä on EUn ja Yhdysvaltojen välillä tällainen äh, muistia, joka luo meille mahdollisuuden koordinoida toimia yhdysvaltalaisten kumppaneiden kanssa. Olemme myös yhteistyössä ICAN kanssa, tämän kansainvälisen le- lentoalan järjestöjen, yhteistyöjärjestöjen kanssa, jotta voimme luoda globaaleja järjestelmiä. Mutta me takaamme, että me teemme tähän tyhjää työtä ja me voimme ottaa Cesarin käyttöön yhtä menestyksekkäästi, kun me olemme sitä valmistelleet tällä hetkellä. Thank you very much, Patrick. We, I've got... Kiitoksia, Patrick. Nyt täällä on puhujalistalla jo ihmisiä. Ensinnäkin EPPstä herra Sessaade panie przewodniczący. Kiitoksia, Puhun tässä todella nyt EPP-ryhmän nimissä. Ensin haluan kiittää teitä tästä hyvin kiinnostavasta esityksestä. Valittelen kuitenkin, että me saaneet tätä teidän esitystänne tai kopiota siitä. Se olisi ollut erittäin hyödyllinen ja toivonkin, että voimme saada sen tässä vielä myöhemmin. Todella eh, Euroopan yhtenäinen ilmatilahanke saa minun varauksettoman tukeni ja tämän lisäksi tuen ehdottomasti CESAR-hanketta. Kun pyrimme yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toimintaan, eh, niin voimme samalla todeta, että se on hyvin olennainen yhtenäismarkkinoillamme. Galileo ja muut järjestelmät ovat nekin hyvin tärkeitä myös siviiliilmailun puolella. Ja katsonkin, että tarvitaan kunnollinen äh, ilmaliikenteen hallintajärjestelmä, erityisesti juuri nousu, nousujen ja laskeutumisten osalta. Valitettavasti Galileo-järjestelmän käyttöönottoon on liittynyt ongelmia. Mitä ongelmia? No, asiantuntijat ovat puhuneet äh, kustannuksista, jotka tämä yhteinen ilmanavigointijärjestelmä tuo muassaan. Ja katsoisin, että tällaiset asiat eivät voi perustua välittömän voiton tavoitteluun. Cesar-järjestelmän kattavuushan on aivan valtava. Ei mahallintajärjestelmät, Äh, tiedonvaihto ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja myös nämä laitteistokysymykset ovat erittäin kiinnostavia siviiliilmailun puolella. Vielä ei tiedetä, mitä laitteita ää, äh, lentokoneisiin on asennettava ja epäilemättä jotkut konetyypit eivät äh, vaatimuksia vastaa. Mutta kunhan äh, ilmailualan, ilmailualaa äh, saa tietoa Cesarilta, niin he voivat alkaa toimia esimerkiksi, äh, mitä taajuutta radioliikenteessä aletaan käyttää. Entäpä sitten rahoitus? Onko esimerkiksi vanhojen lentokoneiden yhteisrahoitusmalli mahdollinen? Kiitos. Thank you, ähm, El Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluan Patrick kiittää hänen alustuksestaan. Cesar on tosiaan hyvin tärkeä eurooppalainen hanke ja haluamme sitä ehdottomasti edistää. Mutta te alustuksessanne viittasitte myös siihen, että täytyy pitää kiinni tästä kunnianhimoisesta aikataulusta ja että tällä on myös hyvin myönteiset vaikutukset työllisyyteen. Haluaisin mielelläni kuulla komission reaktion tähän aivan kohta. Eli milloin komissio aikoo tehdä lainsäädäntöehdotuksensa täytäntöönpanovaiheen suhteen ja entäpä sitten budjetti? Entäpä sitten budjetti? Nythän on kyse kuitenkin 30 miljardista eurosta, niin kuin tuossa korostitte. Suurimmalta osaltaanhan tämä tulee yksityisen rahoituksen taholta ja haluaisinkin kuulla, onko keskipitkällä aikavälillä tulossa lisärahoitusta Euroopan unionin budjetista. Mielestäni on hyvä, että ehdotatte rohkaisua, kannustimia esimerkiksi alennusten muodossa sijoittajille niin, että heidän ilmanhallintajärjestelmät suunnitelmansa suhteen voitaisiin saada jotain alennuksia. Mutta haluaisin nyt vielä kuulla, mikä on teidän käsityksenne aikataulun suhteen? Milloin lainsäädäntöpaketti teidän mielestänne tulisi saada päätettyä, ettei se aiheuta mitään viivästymistä sitten järjestelmän käyttöönoton suhteen. Ja sitten kun ajatellaan laajempia puitteita, ihan maailmanlaajuisia puitteita, niin luonnollisesti Cesar ei ole suinkaan ainut toimia. Yhdysvalloilla on oma järjestelmänsä ja kysyisinkin, miten nämä eri järjestelmät toimivat yhteen. Miten yhteensopivia ne ovat? Ja voitaisiinko tätä eurooppalaista teknologiaa myydä kolmansille maille? Voin hyvinkin arvata, että aika kovaa kilpailua markkinoilla käydään. Joten voisivatko Euroopan yhteisön toimielimet antaa jonkinnäköistä tukea sille, että Cesaria voitaisiin markkinoida, tarjota EUn ulkopuolella. Sitten tuhkapilvi kysymys, se on taas erittäin erittäin ajankohtainen. Cesar in the, in the tukomstan. Eh, eli miten Cesar voisi tulevaisuudessa eh, hyödyttää eh, esimerkiksi näiden lentokieltoalueiden määrittelemisessä? Voisiko se olla hyödyksi, että voitaisiin välttää lentojen perumista niin pitkälti kuin mahdollista? ja missä määrin ähm, Cesar on mukana tässä yhtenäisen ilmatilan äh, hankkeessa. Oletteko mukana? Sehän on tässä nyt käynnistymässä Euroopan yhtenäinen ilmatila. Äh, oletteko te siinä mukana ja uskotteko, että aikataulu 2012 siis äh, voi toteutua. Sitten vielä viimeinen kysymykseni liittyy Cesarin ilmastovaikutuksiin. Te viittasitte myönteisiin työllisyysvaikutuksiin. Voiko sillä olla myös myönteisiä ilmastovaikutuksia? On todettu, että se tulee vähentämään päästöjä 10 prosenttia, 10 prosentilla. Pitääkö tämä luku paikkansa mielestänne vai onko tilanne ehkä muuttunut? Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Ilmassahan on tiettyjä ähm, kun, kun näkee, että lentokone lentää ilmassa, niin sehän jättää ikään kuin sen pakokaasupilven peräänsä, joka ihminen voi nähdä ihan sil, omin silmin. Mutta olen käsittänyt, että tämä voitaisiin välttää. Se liittyy jotenkin äh, lämpötiloihin ja jos teette, tai tehtäisiin yhteistyötä, jos siis ilmailunhallintaviranomaiset tekisivät yhteistyötä meteorologian kanssa, voitaisiin löytää reittejä, jotka olisivat toimivia. Onko Cesar mukana tällaisessa toiminnassa, että voitaisiinko tähänkin saada vielä parannusta? Kiitoksia. Mrs. Meissner. Rouva Meissner. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan herra Kyytä kiittää lämpimästi. Koko joukko kysymyksiä on jo esitetty, joten itse voin puhua lyhyesti. Joudun muuten myös toteamaan, että joudun tässä ihan kohta poistumaan. Tulen kyllä sitten takaisin, mutta kollega Ulcias sillä aikaa sitten pitää meidän tonttiamme täällä miehitettynä. Mutta pari kysymystä vielä. Tässä puhuttiin äh, säästövaikutuksista sekä äh, ilmatilan vihertämisestä. Auf die wirtschaftliche Situation. Ja todella äh, tämä tietenkin vaikuttaa myös Euroopan taloudelliseen tilanteeseen. Joten kysyisin, että kuinka konkreettista yhteistyötä te olette tehnyt esimerkiksi meidän yhtenäinen ilmatilakoordinaattorimme herra Jartsenbovskin kanssa – ja sitten vielä äh, herra El Karadui tässä jo viittasi tuohon tuhkapilvikysymykseen. Äh, pidättekö mahdollisena, että teknologian kehittyessä lentokoneista tulisi vähemmän äh, alttiita kärsimään näistä pienhiukkasista? Sitten vielä totesitte, että tarvitsette yleisellä tasolla Euroopan tukea. Tarkoitatteko rahaa vai voimmeko tehdä jotain muutakin äh, tukeaksemme Cesarin jatkokehitystä äh, omalta osaltamme? Kiitos. Mrs. Foster. Foster. Uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän Patrikia. Patrik, kiitä, että tulitte kertomaan tilanteesta. Olisi hyödyllistä näiden mm, PowerPoint-esitysten kohdalla, koska mehän on onko niistä kopioita, koska me saamme paljon tietoa tietenkin aina tänne valiokuntaan muutenkin, mutta tämä on, on todella mielenkiintoista tämä kehitys ja sopii hyvin, kun ajatellaan tätä tuhkapilvitilannetta. Tämä on ehkä kaikkein vahvin perustelu juuri sille, että tämä asia etenee. En usko, että tästä puuttuu työnteko, koska tehän tiedätte, parlamentissa jo vuosia, niin kuin puheenjohtajamme tietää, jotkut meistä olivat jo aikanaan paikka, jotka tukivat siis näitä muutoksia ilman liikennehallinnassa. Ja tämä on tietysti pitkä prosessi ja me ymmärrämme sen. Ja todennäköisesti hiukan nyt olemme turhautumassa. Ovatko jäsenvaltiot niin sitoutuneita kuin niiden pitäisi olla Tietysti on monia taloudellisia rajoituksia kautta Euroopan tällä hetkellä, eikä julkista rahaa saada kaikkeen tähän, mutta me kyllä tiedämme silti, että on valtavasti yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet, investoineet teknologian niin kuin tekin otette esille, ja, ja niitä tarvitaan näissä ohjelmissa tätä teknologiaa. Ja, mit, ja meidän täytyy pitää kiinni kyllä aikataulusta, koska me käsittelemme muitakin globaaleja kansainvälisiä järjestelmiä tulevaisuudessa, joten meidän täytyy varmistaa, että kaikki tapahtuu ajallaan. Se, ne kustannukset syntyy siitä, että ei edetä. Ja mehän halusimme tätä jo vuosi sitten tässä valiokunnassa, samoin kollegat ympäristövaliokunnassa, niin ruuhkautumisen, saastumisen kustannukset ovat suuria. Me tarvitsemme suoraa reititystä ja kaikkea tällaista. Kaikki näkyvät sitten lippujen hinnoissa ei tilanne tule tässä suhteessa mitenkään parantumaan, jos katsomme lentoliikenteen kustannuksia, matkustajakustannuksia, niin tähän liittyy valtavan isot panokset. Tämä on vain yksi aspekti. Yksi kollegoistamme otti esille toimivat ilma-alueohjelmat. Tämä ei ole välttämättä keskeinen tässä tuhkatilanteessa, mutta osa siitä kuitenkin. Ja herra Jarsenboski aikanaan joka on vieraillut ilmeisesti eri pääkaupungissa yrittäen vaikuttaa asiaan. Mutta tämä kaikki on varsin hidasta. Meillä on vain muutama näistä ohjelmista, jotka toimivat. Ja on paljon, paljon asioita. En voi nyt käydä läpi, koska tämä on varsin monimutkaista ja teknistä kenttää, mutta selvästikin pitkän aikavälin hyöty kyllä on paljon merkittävämpää. Me emme voi pysyä paikalla. Me kaikki varmasti ymmärtävät ja hyväksyvät tämän. On mielenkiintoista kuulla, mitä komissiolla on tänään meille kerrottavaa. Mutta kiitän vielä kovasti, Patrick, että tulit valiokuntaamme ja kerroit uusimmista kehityksistä. Mutta me todellakin tarvitsemme panostusta tähän. Kiitoksia. Herra Kansian. Grazie, Presidente. Grazie. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Patrick Kylle hänen esityksestään. Utile avere, avere la relazione sotto mano oppure avere... Olisi ollut hyvä, jos meillä olisi ollut tämä teksti edessämme vähän aikaisemmin, että olisimme voineet paremmin valmistautua tähän istuntoon ja että olisimme välttäneet toistoa. Oli mikä oli. Minä olen samaa mieltä, että meidän täytyy siirtyä tähän suuntaan. Tämä yhtenäinen ilmailualue Single European Sky. Meidän on siirryttävä väistämättä tähän suuntaan. Mutta myös tätä valvontaviranomaisen roolia täytyy vahvistaa. Taloudellisesti ja rahoituksellisesti tämän yksityisen ja julkisen sektorin yhteishankkeet ovat ainoa keino edistää tätä. Kollegat ovat jo esittäneet useita näkökysymyksiä, jotka minäkin olisin esittänyt. Mutta kysyisin tämän uuden järjestelmän puolustamiselta internethyökkäyksiltä ja terrorismilta. Tämä huolestuttaa minua. Haluaisin tietää, miten jäsenmaat etenevät tällä rintamalla. Ja sitten, minkälaista yhteistyötä Seisarin ja latinalaisen Amerikan maiden välillä on? Ja miten on yhteistyön kanssa entisen Neuvostoliiton maiden kanssa. Ja sitten NATO. NATO on jo vuosia aktiivisesti edistänyt sotilaslentoliikenteen valvontaa. Miten Cesar on sen kanssa yhteistyössä, jotta ilmanliikennettä mahdollisimman hyvin hallinnoidaan tässä uudessa eurooppalaisessa järjestelmässä. Ja sitten jatkaisin jostain, johon Elhan Rauja puhui. Eli yhteistyö NextGen-järjestelmän kanssa. Sekin on tärkeää. Amerikkalainen teollisuus toimii sen ympärillä. Ovatko nämä yhteiskäytettäviä nämä järjestelmät? Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin puhua Cesarin sekä Euroopan tänäisen ilmatilan välisestä yhteydestä. Onko yhteistyötä miten tämä vaikuttaa näiden eri osien yhteen toimivuuteen. Toinen kysymys, onko ongelmia, jotka liittyvät vakuutukseen tai siis rahoitukseen? Mehän tiedämme, että on jäsenvaltioita ja myös jäsenvaltioita mukana tässä yhteisessä aloitteessa, mutta myös yksityisiä rahoittajia. Ja olisi tärkeää tietää, miten minkälaisia esteitä näette rahoituksen hankkimisessa ja miten näistä voitaisiin päästä. Ja todella yhteisyritys, jonka kautta pyritään kehittämään tehokkaampia, vähemmän saastuttavia moottoreita, moottoreita, jotka ovat energiatehokkaampia. Otetaanko tämä kehitys huomioon äh, tai otetaanko tässä huomioon äh, muita toimia kuten, tai tekijöitä, kuten esimerkiksi tuhkapilvi tai hiekkamyrskyt, jotka nekin ovat tietyillä aloilla ongelma? Ajalla Sender. Kiitoksia. Pyydän anteeksi, tuli hiukan myöhään, mutta jo, tämä valiokuntahan äh, on jo pitkään ollut kiinnostunut kysymystä. Nyt tietysti oli aika puhua rahoitusnäkymistä, mutta aina olen tukenut Cesaria juuri niistä syistä, jotka on mainittu, turvallisuus ja se, miten voidaan parantaa äh, lentoilmailua. Ilma, ilmatila Euroopassa haluaisin kysyä tämän hetken tilanteesta, koska mehän meidän täytyy voida vahvistaa tätä turvallisuuspuolta ja turvallisuuspuolta ja kun ajatellaan teknologiaa ja alaa ja kuinka merkittävä Cesar on myös eurooppalaiselle teollisuudelle ja ajatellen patentteja ja muutenkin teknologista kehitystä. Voisitko kertoa tietoja tästä? Ja sitten yksi aspekti, joka on äärimmäisen tärkeä, on, että ei vain Eurocontrol ja Cesar Eurocontrol on tavallaan tällainen neuvottelukumppani teille. Voisitteko te auttaa, kun tämä tuhkakriisi toistuu tänä vuonna. Minkälaisia reaktioita Cesar ehdottaa nyt ja jatkossa ja miten voisimme käyttää tietoa hyväksi, jotta voisimme vahvistaa tilanteen käsittelyä. Kiitoksia. Kiitos. Omasta puolestani minä ehkä korostaisin Patrick, sitä asiaa, jotka, jonka muutkin ovat ottaneet esille, siis yhteys Cesarin ja yhteisen ilmatilan välillä. Ja sitten mitä herra Jasenbovski tekee omalla sarallaan, jotta saataisiin tällainen selkeä viesti aikaan, miten nämä kaikki liittyvät toisensa, minkälaista yhteistyötä harjoitetaan. Tämä olisi hyvä tietää. Edelleen jäsenvaltioista ja kuinka nopeasti pystymme vaikuttamaan jäsenvaltioon. Tästä tämä usein aiheuttaa suurta turhautumista, aivan kuten Rova Foster sanoi. Tämä ei ole mikään uusi juttu. Tämä vauva tavallaan on syntynyt jo ajat sitten ja on lähestymässä teini-ikää. Alun perinhän tämä oli tietysti tällainen uh, vastasyntynyt idea. Edistystä on jonkun verran nähty, mutta ei sellaista edistystä, jota meille ensin uskoteltiin, ja toiseksi olisimme odottaneet, että olisimme nähneet tällaista parempaa kehitystä vuoteen 11 mennessä. Minua kiinnostaa yhteys jäsenvaltioiden ja tulivuoripurkausten välillä, ja yleensä kun joku tulivuori purkautuu, jäsenvaltiot sanovat, että meidän pitää edelleenkin pystyä tarjoamaan avointa yhteistä ilmatilaa, ja sitten kun tämä kriisi väistyy. Sitten halutaan nopeuttaa tukiaisia. Ehkä me tarvitsemmekin enemmän näitä purkauksia, eikä vähemmän tulivuoden purkauksia, jotta saadaan jäsenvaltiot liikkeelle ja toimimaan. Lopuksi minua kiinnostaa tämä McKenzie-tutkimus, johon viittasitte puheenvuorossanne aivan erityisesti skenaariot, joiden mukaisesti skenaario yhtenäinen ilmatila voi saada aikaan tuloksia, koska y- yksi asia, joka meidän edessämme aina on, on pelko, epävarmuus, en tiedä mikä se oikea sana, että jotkut lennon, jota lennonjohdon edustajilla on, että tämä on tavallaan uhka koskien heidän työpaikkojaan. Tämä uhkaa heidän elinkeinoaan, heidän yritystoimintaansa. Ja kuitenkin, mitä te tässä olette saaneet aikaan McKinsey-tutkimuksen kautta, näyttää osoittavan, että näin ei olekaan. Joten jos näin ei ole, kuinka me sitten voimme vakuuttaa ilman jo, lennonjohdon, käyn tässä siis Dominikin puolueen, koska ajattelen erityisesti Ranskasta lennonjohtoa ja lennonjohtajia, Miten he saataisiin ymmärtämään, että tämä on tilaisuus, tilaisuus eikä mikään uhka työpaikoille tai muullekaan? Ei tämmöistä koske pelkästään ranskalaista lennonjohtoa, Yleistäkin lennonjohdon alalla pelätään työpaikkojen puolesta. Ja että palvelutaso laskee ja niin edelleen. Onko mitenkään pohdittu sitä, miten me voisimme saada mukaan tai saada taivutettua lennonjohtajat siitä, että itse asiassa tämä saattaisi olla positiivista? Haluaako komission edustaja herra Wolding puhua? Uh, Puheenjohtaja, en koskaan sitä mahdollisuutta puhua. And then I could uh, pick up some of the other points that were made in our direction. Thank you. Is that just in case he says the wrong thing? Siis tapauksessa vain, jos on jotakin väärää, Matthew, vai onko tällä yleinen kommentti teiltä? Patrick, you want to respond? Yleinen. Patrick, haluatko nyt tässä vastata? Much, uh, Brian. Lots of... Uh, Kiitoksia, Brian. Paljon kiinnostavia kysymyksiä. Pyrin vastaamaan kaikkiin. Ensinnäkin Cesarin ja Euroopan yhtenäisen ilmatilan välillä. Cesar on täysin osa sitä Joten yhteinen ilmatila ei toteudu ilman sesaria ja sesari ei toteudu ilman sitä. Erityisesti silloin, puhun uudesta teknologiasta, uusista laitteista, lainsäädäntö tulee auttamaan tämän laitteiston käyttöönotossa, mikä varmistaa, että jossain vaiheessa kaikissa maissa, kaikilla lentoyhtiöillä – on samanlaista teknologiaa ja se tapahtuu ainoastaan tämän Single European Sky-aloitteen kautta. Olen tavannut herra Boskin useita kertoja. Täytyy sanoa, että nämä Fabs-toiminnalliset äh, ilmatilat luotiin eristyksessä Cesarin kanssa ja, ja vasta kun herra Jarsenbovski ryhtyi töihin ja alkoi keskustella asiasta. Cesarin ja funktionaalisten ilmatilan blokkien välillä ei ollut vuoropuhelua. Nämä fabit koskivat lähinnä ää, äh, jäsenvaltioiden ja ilmavoimien suhteita, puolustuksen armeijan, armeijaa, ja se koski ilmatilan rakennetta ja reittirakennetta. Tämä on välttämätöntä keskustelua. Tässä tässä on lyhyen aikavälin perspektiivi. Tässä pyrittiin nopeisiin tuloksiin ja voittoihin. Mutta siellä ei oltu tilanteeseen, jossa puhuttaisiin uudesta teknologiasta ja paremmasta koordinoinnista uusien järjestelmien avulla. Hankalaa on se, että ei ole yhtään Fabia, jolla olisi samat järjestelmät. Jokaisella toiminnalla ilmatilablokilla on omat järjestelmänsä. Ja siksi olisi kannattanut ehkä odottaa vähän Cesarin kypsyvän. Cesar on alkanut työskennellä joidenkin Fabien kanssa, ei kaikkien. Jotkut alueet ovat vielä institutionaalisen keskusteluvaiheessa. Ehkä kummallekaan kausapuolelle ei ole lisäarvoa siitä, miten Cesarin otto Fabissa tapahtuisi. Äh, Iso-Britannian ja Irlannin Fabin kanssa olemme keskustelleet siitä, miten voimme koordinoida työtämme. Miten voimme varmistaa sen, että kun me teemme jotain, kun otamme uuden järjestelmän käyttöön, emme tee sitä kunkin ilmatilan hallintajärjestelmän tarjoajan kanssa, vaan kunkin toiminnallisen alueen kanssa. Ja sitten tuhkapilvikysymys. kysymys. Valitettavasti Cesar ei pysty tekemään mitään. Eh, sään ennustamiselle. Valitettavasti näin on. Mätikin tulee kommentoimaan tilannetta enemmän, mutta että päätöksenteko on iso ongelma tuhkapilven kanssa. Kuka päättää? Ja mitä? Ja Caesarhan on vain teknologiaa ja työkaluja. Me tulemme kehittämään parempia keinoja tiedon levittämiseksi kaikille toimijoille. Varmastikin näin. Lisäksi kehitämme paljon täsmällisimmän keinoin kiertää rajoitteet, mitkä rajoitteet ovatkaan – Olipa kysymys tukkapilvestä tai jostain muusta. Ja Caesarin operationaalisten periaatteiden avulla me kykenemme tällä optimoivaan tavan, jolla kierrämme rajoitteet. Mutta tuhkapilven tunnistamisen tai muun sellaisen suhteen emme tee mitään. Ja mitä sitten tulee yhteistyöhön muiden maiden kanssa? Tällä hetkellä on kaksi isoa ohjelmaa Cesar ja sitten Next Gen Yhdysvalloissa japanilaiset pyrkivät lanseeraamaan jotain, mutta se ei ole niin kypsässä vaiheessa kuin Next Gen tai Cesar. Yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa sujuu hyvin. Meillä on konkreettista teknistä yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Ajamme tietoa siitä, mitä teemme. Vastamatta avoimia kysymyksiä on. teollisten kumppaneiden välillä syntyy varmasti kilpailua Cesarin ja Nextgenin välillä. Ja sitten aikataulut tulevat menemään ristikkäin ja konflikti saattaa tulla myöskin standardeissa. Me pyrimme siihen, että Eurooppa on, ja Euroopan teollisuus on hyvässä asemassa näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Mutta erity, mutta meillä on keskustelua amerikkalaisten kanssa sitä, mitä pulmia voi tulla. Me pyrimme ratkaisemaan ne. Me, me olemme er, eräänlaisessa kilpailussa, emme aidossa kilpailussa, mutta eräänlaisessa kilpailussa. Ja taloudellinen ilma tilanne johtaa siihen, että kahta standardia ei tule olemaan. Tulee olemaan vain yksi standardi, joka on yhteiskäytettävä joten teollisuudessa tulee olemaan kilpailu erityisesti patenttien alueella. Mutta meillä on kuitenkin mekanismi, jonka puitteissa voimme keskustella amerikkalaisten kanssa. Me voimme tehdä sopimuksia tai sitten sopia siitä, että olemme eri mieltä ja voimme viedä sitten kysymyksen ikään tai jokin muu muulle taholle. Ikaan on alkanut keskustella tiettyjen maiden kanssa. ikään. on maista. Olemme Latinalaisessa Amerikassa olleet yhteistyössä Meksikon ja Brasilian kanssa. Jotta sekä Meksikossa, Brasiliassa että Euroopassa tiedetään keskenäiset suunnitelmat. Me pyrimme koordinoimaan aikatauluja mahdollisimman paljon. Että siinä vaiheessa, kun laitteita asennetaan koneisiin, niin eurooppalaisissa lentokoneissa ei ole laitteita, jotka estäisivät latinalaisen Amerikan laskeutumisen. Me aloitamme myöskin työtä tuota Intian, Kiinan kanssa. Me olemme vähän myöhässä amerikkalaisiin verrattuna. Amerikan lentoviranomaiset ovat Australian, Kiinan, Kanadan ja Japanin kanssa jo allekirjoittaneet tällaisia yhteisymmärrysmuistioita. Mutta pyrimme jakamaan se, että meillä on yhteiset aikataulut, jaamme ne, että voimme keskustella siitä, minkälaisia rajoitteita näillä alueilla on, ja voimme ainakin jakaa informaatiota. Ikä tulee olemaan tärkeää, sillä loppujen lopuksi kansainvälinen siviililiikenneorganisaatio tulee hyväksymään maailmanlaajuiset standardit, ja olemme aloittaneet työskentelyn ikään kanssa, jotta olisimme yhteisymmärrystä siitä, minkälainen tulevaisuus voisi olla, ja pyrimme olemaan mahdollisimman läsnä ikaossa sen teknisessä työssä, varmistaaksemme, että Euroopan ääni kuuluu. Mitä ilmaliikenteen valvontaan tulee, sitten sään ennustaminen, meteorologia ja ilmastonmuutos. Cesarilla tulee olemaan myönteisiä ilmastovaikutuksia. Sillä tarkoitus on vähentää päästöjä 10 prosenttia per lento. Emme teknologisia investointeja pääsemme 3-4 prosenttiin säästöjä, sen me olemme osoittaneet. Joten 10 prosenttiin pääseminen on toteutettavissa. Cesarin luoma kapasiteetti voi olla hiilineutraalia lentoliikenteen kasvun suhteen. Cesar-teknologia mahdollisimman kasvu voi olla hiilineutraalia. Se näkyy McKinsey-tutkimuksesta mielemme tulokset kanssanne. Mutta Cesarin puitteissa ei arvioida ilmailun vaikutusta ilmastonmuutokseen kokonaisuudessa. Te mainitsitte esimerkiksi sulkukoneiden jättämät pilvet. Ja keskustellaan kovasti siitä, onko se hyvä vai huono asia ilmastonmuutokselle. Ja me emme tee mitään tutkimuksia siitä, mitä vaikutuksia sillä on ilmastonmuutoksen kanssa. Meillä ei ole siihen pätevyyttä. Ilmastonmuutosta tutkivat laitokset tutkivat sitä. Mutta me työskentelemme meteorologisten laitosten kanssa. Konsultoimme niitä, jotta me saisimme ne mukaan työohjelmaan varmistaaksemme sen, että voimme ottaa huomioon meteorologiset ennustusjärjestelmät järjestelmissämme. Eli jossain, jos jossain vaiheessa suihkukoneiden pakokaasupilvet muodostavat kysymykseksi, me voimme sopeuttaa järjestelmäämme vastaavasti. Ja sitten tässä oli kysymyksiä näistä nopeista voitoista. Me pyrimme samaan, me kovasti työskentelemme, että nopeasti tuloksia ja pyrimme lanseeraamaan järjestelmiä mahdollisimman nopeasti, kun puhumme esimerkiksi etälennon johtamisesta. Näitä etälennonjohtotorneja voidaan toteuttaa jo ensi vuonna. Ja täällä on merkittäviä tehokkuusvaikutuksia, koska erityisesti Pohjois-Euroopassa ja Etelässä ja, jos on lentokenttää, on pakko olla lennonvalvojia, mutta jotka valvovat vain viittä lento, lentoa päivässä. Samat valvojat voisivat valvoa viittä lentokenttää, jossa on viisi lentoa päivässä. Tämä lisäisi tehokkuutta. Ja tämä oli kysymykseen, mitä voimme tehdä lennävalvojen työvoiman kanssa. Voimme sanoa, että voisi ajatella, että valvonnalla olisi kielteisiä työvoimavaikutuksia. Mutta työ tyytyväisyys kasvaisi. Kukaan ei voi vakuuttaa, että lennevalvo olisi tyytyväinen valvoessaan vain viittä lentoa päivässä. Me olemme erityisesti yhteistyössä lennonvalvojen ammattijärjestöjen kanssa liittyen siihen, miten uudet työkalut voivat luoda paremman työympäristön lennonvalvoille, erityisesti mitä tulee stressiin ja rasitukseen, väsymykseen. Työkalumme voivat auttaa työympäristön parantamisessa. Ja Cesarissa me tarkastelemme tyypillisesti sitä, että pärjäisimme kasvavalla liikenteellä samalla lennonvalvoja henkilöstöllä. Emme pyri eroon lennonvalvoista, vaan pyrimme saamaan tehokkuus parannukseen niin, että samalla – määrällä lennonvalvoja voidaan kontrolloida tuplasti lentoja. Tällaisia keskusteluja me käymme lennonvalvojan kanssa ja tällä hetkellä keskustelut menevät aika hyvin. Lennonva- jäsenvaltioiden tehtävä jäsenvaltioiden tehtävästä ja parlamentin tuosta sitten. Me työskentelemme erittäin konservatiivisen teollisuuden alueella. Kaikki muutokset ovat vaikeita. Cesarissa niin kuin yhteisessä eurooppalaisessa ilmatilassa. ja peli on yksi askel eteenpäin, kaksi taaksepäin. Me tarvitsemme teidän apuanne. Tyypillisesti teknologian käyttöönotossa – on paljon toimijoita, joilla on muutosvastaisuutta, koska yksittäisenä bisneksinä vaikutus ei ole myönteistä, mutta kokonaisuudessaan koko teollisuudelle muutos on hyödyllistä. Joten Single European skyline säädännöllä on tehtävänsä, mutta jos painetta ei tule erityisesti parlamentilta toteuttamisen suhteen, pelkään, että täytäntöönpanossa on ongelmia. Ja tässä Yhdysvalloilla on merkittävä etu. Siellä on vain yksi valtio. Ja kun sen on vakuuttunut jostain, se toteuttaa jotain. Meillä saattaa vakuuttunut, mutta se ei riitä täytäntöönpanoon. varmasti tämä tulee olemaan pulma se sarjan täytäntöönpanossa. Ja yksi ratkaisu on ajatella kilpailua jäsenvaltioiden kesken. Cesarin puitteissa meillä on tällainen käsite, että meillä olisi näitä pioneereja, näitä mestareita, jotka pyrkivät ottamaan käyttöön uusia teknologioita. Esimerkiksi etälennonjohtotornit. Tämä mainitsen, että Ruotsin valtio ja Ruotsin ilmailulaitos ovat tarpeeksi rohkeita sen käyttöönottoon. Kun meillä oli tämä työohjelmassa, kukaan muu kuin ruotsalaiset eivät halunneet työskennellä kysymyksen parissa. Mutta nyt kun me testaamme järjestelmää ja näkevät, että teknologia on olemassa, ja lennoalueet ovat ihan tyytyväisiä, näemme, että joukko kertoo meille, että emme halua olla muodollisesti mukana – No, täällä me erittäin kiinnostuneita siitä, mitä teette. Uskon, että kykenemme pistämään jäsenvaltioita kilpailemaan keskenään sensorin toteuttamisessa, mutta tarvitsemme myöskin muita kumppaneita työntämään niitä eteenpäin. En tiedä, oletko kattanut kaikki kysymykset, mitä sitten tulee puolustusvoimiin. Me olemme yhtä huolestuneita kuin te. Se, mitä tulee Caesarin alttiuteen internethyökkäyksiin. Olemme alkaneet yhteistyön puolustusvoimien kanssa, Naton kanssa ja Euroopan puolustusviraston kanssa liittyen Cesarin turvallisuusvaatimuksiin. Ja tätä työtä teemme ennen vuoden loppuarvioinnaksemme mahdollisimmat uhat ja luodaksemme oikeanlaiset turvajärjestelmät ja palomuurit Caesarin ympärille. Toivottavasti olen kattanut kaiken. Mr. Baldwin. Todellakin kattava, herra Baldwin. Nyt haluatte puhua, olkaa hyvä. Thank you very much indeed, Mr. Chairman. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitän siitä, että te järjestitte tämän erittäin mielenkiintoisen ja hyödyllisen kuulemistilaisuuden. Oli erittäin hyvä, että näihin tärkeisiin asioihin saatoimme todella nyt syventyä. Äh, ehkäpä tämä nyt ei ole kovin viihdyttävää, mutta minä en voi muuta kuin tukea kaikkea, mitä Patrick sanoi. Hän antoi erittäin selkeät ja kattavat vastaukset kaikkiin kysymyksiinne. Tässä nyt todella poliittinen yhteys Cesar-ohjelman ja Euroopan yhtenäisen ilmatilan välillä on saatava aikaan ja olen hyvin kiitollinen siitä, että Cesar-ohjelma on johdettu näin vahvasti. Tämä on hyödyksi myös komissiolle. Päkkinänkuoressa voisi todeta, että näin Euroopan tasolla on hyvin merkittävät arvokkaat resurssit saatettu yhteen, kyvyt ja innovaatiot yksityiseltä sektorilta on yhdistetty tässä erinomaisella tavalla julkisen sektorin toimiin. Todella lennonjohto, matkustajat, ilmailuliikenne kaiken kaikkiaan. Tämä on aivan erinomaista. Ja tämä makrotaloudellinen tutkimus, johon Patrick viittasi, olisi äärimmäisen hyödyllinen myös meille. Ja todella näin voidaan todella kuvailla, mikä merkitys tällä on kaiken kaikkiaan taloudellinen. Pari kysymystä puheenjohtaja, joihin minä ehkä voisin tässä tarttua. Nyt olemme matkalla kohti varsin syviä vesiä ja herra El Kadrai te kysyitte, esititte jotain kysymyksiä, jotka osuvat todella asian ytimeen e, e, e, sen suhteen, miten tämä rahoitus, budjetti ja myös hallintokysymykset hoidetaan ajallaan. Ja puheenjohtaja, ehkäpä voisin puuttua näihin asioihin kuhunkin avainasia, niin kuin Patrikkin totesi, on se, että meidän on luotava kaikille toimijoille, sidosryhmille kunnolliset puitteet toimia niin, että ne voivat toimia synkronoidusti ja koordinoidusti. Sehän tässä nyt on asian ytimenä, niin että EUn olemassa olevia välineitä ja mekanismeja voidaan ottaa käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla niin, että voidaan toimia yhtenäisen ilmatilan puitteissa. Ja komissiossa olemme perustaneet korkean tason työryhmän, jossa mukana ovat Eurokontrollin edustaja David Millen, Patrick Kudu, Patrick itse Cesarista ja Matias Ryte, joka oli kanssanne eilisiltana, johtaa tätä ryhmää. Ja me todella meillä on tämä neljän <laughs> hengen komitea, joka raportoi näistä kaikkein tärkeimmistä asioista suoraan äh, varapuheenjohtaja Kallasille ja toivomme, että tätä kautta komissio voi saada aikaan tämän vuoden aikana vielä konkreettisen ehdotuksen. Tämän tarkemmin en voi vastata siihen, missä ja milloin tämä ehdotus tehdään, mutta se on kyllä hyvin korkealla asialistallamme. Raportti on jo tähän mennessä tuonut esiin seuraavia asioita. Viime joulukuussahan meillä oli pohjapaperi Eh, jossa eri skenaarioita kuvailtiin ja löydökset, eh, joita Task Force nyt on saanut aikaan, työryhmä on saanut aikaan, on se, että mikään toimija ei tällaista tehokasta ilmatilan hallinnointia voi toteuttaa yksin tai itse, eli meillä on oltava ää, niin hankeohjelma kuin hallintotasokin. Nämä yrittävät yritetään nyt yhdistää toisiinsa. Tämä on konseptuaalisesti varsin hankalaa, mutta me pyrimme todella eh, saamaan parhaan eh, lopputuloksen niin, että niin yksityinen kuin julkinenkin sektori voivat tässä toimia saamattomasti yhteen. Sitten rahoituksesta. Joitain eh, rahoitusvälineitähän me olemme tässä tunnistaneet ottaneet esiin ja kyllä meidän tulisi varmistaa todella tämä, tämä rahoituksenkin synkronisointi. Ja tässä vaiheessa emme näe tarvetta erityiselle eh, csr rahoitukselle EUn taholta, mutta haluan tehdä hyvin selväksi ja merkitä myös pöytäkirjaan, että EUn rahoitusta varmasti tarvitaan. Rouva Foster oli aivan oikeassa kiinnittäessään tähän huomiotamme ja me tiedämme, että rahoitustilanne on tällä hetkellä hyvin vaikea myös kaikissa jäsenvaltioissa, mutta ei tämän asian yli eikä ympäri pääse muuten kuin EU-rahoituksen kautta. Paljonko? No sitä nyt minun on hyvin vaikea sanoa, spekuloin tässä, mutta tässä on puhuttu suunnilleen 30 miljardin euron tarpeesta. Ja ihmiset ovat mielestäni ihan realistisesti todenneet, että julkisen rahoituksen osuuden tulisi olla kymmenisen prosenttia, eli tällaisen suuruusluokan summista tässä nyt puhutaan. Tässä tietenkin äh, kun olemme juuri siirtymässä mm, uuteen monivuotiseen rahoituskehykseen, äh, tilanne on varsin auki. Emme tiedä paljonko rahaa tarvitaan, emmekä myöskään paljonko sitä on tarjolla. Sitten äh, FABS, toiminnalliset ilmatilan lohkot. No niin, Patrik erinomaisesti tässä jo selitti näiden asioiden yhteyksiä. En tässä nyt sano kovin paljon enempää, kun Jarsenpouski oli kaupungissa. Syvennyimme tähän asiaan todella. Äh, haluan kiittää Jarsenpouskia hänen tekemästään työstä. Hän on todella saanut asioita liikkeelle ja haluan kiittää myös tätä valiokuntaa siitä, että se on painostanut jäsenvaltioita jatkuvasti. Ei tämä ole helppoa, mutta äärimmäisen tärkeää. Tässä tietenkin äh, kyseessä ovat äh, toimielimet ja niiden yhteydet, mutta myös äh, jäsenvaltioiden väliset suhteet. Ähm, joulukuu on 2012 on todellinen, todellinen aikarajaa. Voi tuntua siltä, että siihen on vielä aikaa, mutta ei ole. Kyllä paine on tällä hetkellä kova. Ja Kallas on todennut, että meidän on saatava FAB-hankkeessa aikaan todellista edistystä vielä tämän vuoden aikana. Tässä oikeastaan puheenjohtaja ne asiat, jotka minä halusin tässä lisätä ja haluan vielä kiittää tämän hyvin kiinnostavan ja tärkeän kuulemistilaisuuden järjestämisestä. Ja minä olen aina käytettävissä, kun minua kaipaatte. Kiitos. Uh, Voit vaikka muissa asioissa, kun sinne päästään. No niin, Patrik, vielä kerran kiitos. Ehkä vielä yksi kysymys jäsenille. Jos, voisi, jos voisimme saada kopion näistä teidän kalvoista, niin siitä olisi varmasti paljon hyötyä ja iloa. Sitten lopuksi vielä minua kyllä kiehtoo, että taksit ovat teknologisesti edellä lentokoneita, mutta eivät kyllä varmasti ole mitenkään kärjissä suhteessa muihin asioihin, joten en nyt ottaisi takseja ihan ensimmäiseksi esimerkiksi Brysselistä. Mutta kiitoksia kovasti tästä teidän tietorikkaasta esityksestänne. Kiitos. Seuraava kohta keskustelu komitologiasta, lentäjien toimiluvista. Ehkä voisimme ottaa tästä komissiolle ja sitten herra Elka Drau, joka on esittelemme asiasta ja sitten muut jäsenet saavat puhua. Ehkä pieni lyhyt johdanto teiltä ensin. Se sitten tästä puheenjohtajan aikataulusta. Herra Drau. Kiitos joustavuudestanne puheenjohtaja. Tosiaan pyysin tässä aluksi puheenvuoroa, koska näin ehkä voisin jo tässä vaiheessa esittää joitain kysymyksiä, jotka komissio sitten voisi ottaa huomioon omassa alustuksessaan. Ja näin äh, me joudut tekemään tätä samaa työtä kahta kertaa. Tosiaan tänään olemme nyt äh, kokoontuneet kuulemaan ja ymmärtämään, mikä tämän äh, asian, asiakirjan tilanne on tällä hetkellä. Me kuulemme nyt tätä varten vastauksia. Koordinaattorithan sopivat kokouksessaan, että seuraavassa koordinaattorien kokouksessa päätämme, teemmekö menettelytapojen mukaan tai ehdotuksen mukaan niin, että päästämme tämän asian eteenpäin vai teemmekö tästä oman päätöslausumaesityksen. Tässä jo ennalta haluan todeta, että minä periaatteessa kannatan eurooppalaista lentolupakirjajärjestelmää. Se olisi ihan myönteinen askel eteenpäin, mutta haluaisin esittää kolme kysymystä, jotka ovat eri teitä kaikuneet korviini ja korviimme, ja joiden suhteen emme oikein vielä tiedä, että miten tilannetta tulisi arvioida. Ensimmäinen kysymykseni tämä niin kutsuttu cruise relief, kun on hyvin pitkän matkan lentoja, niin lentokone saa lentää automaattiohjauksen kautta ja lentäjä itse voi levätä ja näin hänen lentoperämiehensä voi ottaa lennon vastuulleen, mutta perä, perämiehen koulutustaso ei välttämättä ole yhtä korkea kuin itse lentäjän, joten tässä on ehkä tiettyjä kysymyksiä siitä, mikä on tilanne tänä päivänä. voitaisiinko tästä saada hiukan lisää tietoa? Toinen kysymykseni, ja tämä kysymys on yksityislentäjiltä tullut viime aikoina hyvin usein esiin. Sellaiset yksityislentäjät, joiden lentolupakirja on Yhdysvalloissa hankittu, he pelkävät, pelkäävät, että tällaisen järjestelmän kautta, kun ei ole olemassa sopimusta vastavuoroisesta lentolupakirjojen tunnustamisesta Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välillä, niin että heillä täytyisi sitten olla kaksi lentolupakirjaa ja tämä on kovin kallista myös näiden ylläpito ja päivittäminen. Joten voitaisiinko tätä jotenkin välttää tällaista kaksinkertaista vaatimusta? Eli mikä on tilanne EUn ja Yhdysvaltain vastavuoroisen lentolupakirjojen tunnustamisen suhteen. Ja sitten kolmas kysymys. Maat, joissa on huono sää, huono ilmasto, usein pilvistä, kuten esimerkiksi Iso-Britannia. Tulisiko niillä olla jonkinnäköinen kansallinen järjestelmä, että kun näkyvyys on huono, on kovin pilvistä, eh, lentolupa voitaisiin kuitenkin eh, myöntää. Näin on ollut tähän asti, mutta jatkossa tämä on mahdollisesti poistumassa tämä mahdollisuus ja haluaisin ehkä, että voisitte tähänkin löytää vastauksen, jos mahdollista. Kiitos. Okei. Okay. Mr. Baldwin. Herra Baldwin. Thank you, Mr. Chairman, and thanks. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin herra Alkatrauvia näistä selkeistä kysymyksistä. Yritän vastata niihin heti. Jos sallitte, mielestäni minua pyydettiin lyhyesti esittelemään tätä kontekstia, jos sitä on mitään iloa tai hyötyä. Kuten te tiedätte, parlamentin ja neuvoston asetus 267 vuodelta 2008. Siinä puhutaan yhteisistä ilmaliikennesäännöistä ja aivan erityisesti annetaan rooli ja tehtävä Euroopan lentoilmailun turvallisuusjärjestölle ja komissio esittää yksityiskohtaisia täytäntöpana sääntöjä joillakin alueilla mukaan lukien säännöt koskien lentäjien lentolupia. Tässä asetuksessa myös asetetaan, säädetään, että tämä pitäisi olla voimassa 2020 12. 8. huhtikuuta lähtien. Tämä on aivan olennainen osa tätä järjestelmää. Tämä antaa meille varsin tiukan aikarajan, jonka rajoissa meidän kaikkien pitää tehdä työtä. Kuten hetki sitten mainitsin, komissio saa suoraan avustusta Euroopan lentoilmailu turvallisuusjärjestöltä. Siis kun laajasti on konsultoitu sidosryhmien kanssa, nyt on esitetty sitten lausunto komission lentolupakirjahankkeesta. Ja tässä puhutaan laajasti näistä standardeista, jotka jo ovat käytössä pitkälti jäsenvaltioissa, joita ICAO on kehittänyt ja muut JAA ovat kehittäneet. Jäsenvaltiot ovat hyväksyneet tämän ehdotuksen 2010, nyt sitä ollaan kääntämässä ja tekstiä todennäköisesti lähetetään teille ja neuvostolle tutustuttavaksi heinäkuussa. Sitten näin, tämä voitaisiin hyväksyä neuvostossa ja se voitaisiin julkaista teräslehdessä marraskuun aikoihin tänä vuonna. Ja sitten olisi viisi kuukautta aikaa jäsenvaltiolle ja alalle valmista, valmistautua tähän, kunnes tämä tulee voimaan. Tämä on teoriaa. Jotta voidaan antaa vielä enemmän aikaa täytäntöönpanna mahdollisia ongelmallisia kohtia asetuksessa, olemme myös ottaneet mukaan joitakin siirtymä vaihemekanismeja, jotta voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden teollisuuden tilanne. Esimerkiksi kevyet lentolupakirjat, joissa per, perinteinen alue oli 8.4.2015 ja sitten siirtymävaihe lentoluville, jotka eivät täytä tämänhetkisiä vaatimuksia yhteisissä jotka eivät vastaa JAA-vaatimuksia. Tässäkin siirtymävaihe vuoteen 14 saakka. Me olemme luottavaisia sen suhteen, että tällaiset pitkät siirtymävaiheet auttavat siinä, että voidaan siirtyä sujuvasti tähän uuteen järjestelmään. Puheenjohtaja, ehkä lyhyesti voisin kertoa teille joistakin tärkeistä tähän liittyvistä lainsäädäntöhankkeista, jotka myös tullaan välittämään teille toivottavasti varsin lähitulevaisuudessa. Seuraava välitön palapelin osa tai ehdotus on täydentävä ehdotus lentolupakirjoille. Tässä puhutaan lentäjien ja henkilöstön terveydentilasäännöistä e, tässäkin korostan kovasti turvallisuutta. Me uskomme, että tämä ehto on vähemmän raskas ajatellen lääketieteellisiä vaatimuksia uran alussa, mutta tässä on, vaaditaan myös enemmän harmonisaatiota, mitä tulee henkilökunnan terveydentilaan, ja tämä vähentää turhaa taakkaa viranomaisten kohdalla ja toimijoiden kohdalla, erityisesti mitä tulee kysymyksiin, kuten alku lääkärin tarkastusuran alussa ja kuinka usein niitä tehdään ja mi- mitä tarkastuksia täytyy sisältää. Tässä tämäkin tekstiosuus, teksti ollaan, tekstejä ollaan kääntämässä, että se tulee teille ja neuvostolle vasempiaan. Haluaisin korostaa, että näillä mahdollisesti ristiriitaisilla alueilla komissiota on aina johtanut turvallisuuden periaate ennen kaikkea, sitten suhteellisuus ja sitten toissijaisuusperiaate, jotta voidaan varmistautua siitä, että me todellakin otamme huomioon monet eri piirteet, erilaiset koneet, erilaiset operaatiot, ja myös pitää pystyä aja, aja, voita vähentää sääntöjen monimuotoisuutta, koska jäsenvaltiollakin on omat sääntönsä ja tämä monimutkaistaa tietysti kaikkien toimijoiden elämää ja työtä. Ja kun tällainen prosessi läpikäydään, ja tässä puhutaan nyt konsultaatiosta vielä tässä vaiheessa, niin silloin tulee vastaan erilaisia ja joskus eh, edut eivät käy yhteen, joskus ne törmäävät. Ja näin ollen monetkin kysymykset olivat kiihkeän keskustelun alla kolmansien maiden lentolupakirjat esimerkiksi ja samoin miten Äh, lupakirjan myöntäjät toimivat. Me olemme mielestämme onnistuneet tässä konsultaatiossa ja te olette varmasti nähnyt vastauksista, joita on saatu eri aista koskien lentolupakirjoja, että tämä on todella ollut erittäin laajasti keskusteltu kysymys jäsenvaltiotasolla. Ja toivon, että komissio on saanut tämän balanssin nyt oikeaan paikalleen. Anteeksi, että puhuin näin pitkään, mutta vaivan lyhyesti vielä siitä, että lentolupa on peräisin jostakin kolmannesta maasta ulkomailta. Ja tämä kysymys tuli herra Alcadrailta. Miksi he joutuvat sitten hankkimaan kaksi koulutusta ja lupakirjaa? Jonkin verran arvostelua on esitetty, komissio on yrittänyt ehkä liikaa säännä tätä asiaa, näin on sanottu. Tartun tähän nyt suoraan. Meillä on sellainen tuntemus, että meillä on selkeä juridinen mandaatti, ohjeet tässä 216, että ne lentää, jotka toimivat EU-ssa ja ovat mukana, jossa lentävät kolmannen maan kolmasosan rekisteröityä konetta, ja niin heidän pitää kuitenkin voida noudattaa eurooppalaisia lentolupavaatimuksia. Amerikkalainen lentäjä, joka lentää Euroopassa, hänen täytyy noudattaa EU-sääntöjä. Me olemme pyrkineet ratkaisemaan tämän asian sopivalla tavalla, niin kuin toimme USAn laitteistojen kohdalla, kun helikopterit ja muut laitteet toimivat täällä. Tässä pyritään käyttämään käsitettä validaatio, se on käytössä myös USAn tyyppihyväksyntälaitteissa ja pyrimme tätä käyttämään soveltamaan myös lentolupakirjoihin, joita annetaan eurooppalaisille kansalaisille USAsta. Nämä lentoluvat voidaan hyväksyä EUssa. Ehdot kuitenkin Ehdosta täytyy sopia kahden keskisessä so- sopimuksessa. USAn kohdalla tämä vaatii neuvotteluja liitteistä. Ja voinkin nyt ilolla todeta, että sopimus tuli voimaan ensimmäinen toukokuuta ja voimme jatkaa neuvotteluita liitteiden kohdalla. Ja meidän osaltamme haluamme edetä asiassa ja tiedän, että USA on erittäin tyytyväinen tästä asenteestamme ja me tulemmekin aktiivisesti toimimaan. Sitten kun ajatellaan kahdenkeskisiä kumppaneita erilaisissa turvallisuuksissa Kanadan, USA on Brasilian kanssa, ja toisaalta se seikkaa, että meillä ei tällä hetkellä ole tällaista keskinäistä riittävää luottamusta turvallisuusjärjestelmien kohdalla muiden maiden kanssa. EASA on antanut lausunnon laajan konsultaation jälkeen osapuolten kanssa siitä, että hyväksyttäisiin lentolupakirjat, jotka kolmannet maat ovat myöntäneet, ja sitten on myös sieltä lausunto siitä, miten kolmansien maiden lentolupakirjat täyttävät IKEAn säännöt täällä Euroopassa. Jälleen kerran tämä aiheuttaa sitä, että standardeja sovelletaan jäsenvaltioissa IAAssa me siis vahvistamme tämänhetkisiä vaatimuksia, vain emme yritä laatia minkäänlaista vallankumousta. Itse asiassa yleiset ehdot, joiden mukaisesti hyväksytään kolmansien maiden lentolupakirjat, ovat osa sääntöjä, jotka tullaan välittämään teille heinäkuussa. Ja toinen tapa käsitellä asiaa tai ehdotus käsitellään sääntelykomiteassa. Annetaan kahden vuoden siirtymävaihe lentäjät, jotka toimivat EU-ssa ja heillä on kolmannen maan myöntämä lentolupakirja. Siis USA-kansalainen, jolla on lupa lentää, voi lentää EU-ssa vielä kaksi vuotta 2014 huhtikuuhun saakka ja uskon, että tämä antaa meille tarvittavasti aikaa saada aikaan aito Eurooppala EU-järjestelmä jossa löydetään parempi järjestelmä ulkomaiselle lentolupakierrolle kahdenkeskisten lentoturvallisuussopimusten puitteissa. USAn tapauksessa meillä on siis aika kaksi vuotta ja tämän pitäisi hoitua kyllä. Uskon, että tämä ongelma tullaan ratkaisemaan. Sitten aivan vielä lopuksi minun täytyy tähän asiaan kyllä teidän huomionne kiinnittää lyhyesti on tilanne, Kanada ja Brasilia kohdalla tilanne ehkä on hiukan monimutkaisempi. Me olimme ehdottaneet samantyyppistä järjestelmää kuin USAn kanssa, Kanadalle ja Brasilialle. Koreper käsitteli asiaa eilen ja käsitteli sitä, kuinka näitä kysymyksiä hoidetaan näiden maiden kanssa tehtyjen sopimusten kanssa. Ja on todettu, että tarvitaan kattava täysi EU-menettelytapa, uusia liitteitä siis, jotka sisältävät esimerkiksi ehdot keskinäiselle lupakirjojen hyväksynnälle Brasilian ja Kanadan kanssa. Siis uusia liitteitä näihin sopimuksiin. Me voimme vain jatkaa vasta sitten, kun neuvosto ja parlamentti ovat hyväksyneet virallisen komission ehdotuksen. Minä ymmärrän, mikä neuvoston kanta on. He haluavat poliittisesti tutustua asiaan kunnolla. Me ymmärrämme tämän aivan, se on ihan normaalia. Me olemme kuitenkin olleet huolissamme hiukan siitä, että tämä on aika raskas menettelytapa ottaen huomioon aikarajoitukset, joita meillä on. Ja pelkäämme, että tässä ei täysin palvella alan etuja, jotka haluavat mahdollisimman nopeasti päästä hyötymään keskinäistä tunnustamista koskien lentolupakirjoja. Pelkäämme myös, että tätä kautta luomme mahdollista epätasapainoa sen suhteen, miten suhtaudumme muutoksiin keskinäisen keskinäisen tunnustamisen kohdalla, sopimusten äh, tulpakirjojen kohdalla. Joten tällaista huolta meillä on asiasta ja tämä on Koreperin kanta ja luonnollisesti parlamentin pitää nyt tutustua asiaan. Mutta yritin nyt lyhyesti ja toivottavasti tasapuolisesti selittää tilannetta. Puhuin aivan liian pitkään puheenjohtaja, mutta tämä on teknisesti aika monimutkaista, mutta äärimmäisen tärkeä asia kuitenkin. Ja minä toivon, että tässä otin esille kaksi asiaa herra Karrovin kysymyksistä. Ja vielä kolmas liittyy tähän henkilökunnan lepoaikoihin pitkillä lennoilla. Tämäkin on monimutkainen kysymys Tämä otettiin pois olemassa olevista säännöistä, EU-opseista, FCL-osuuteen, siis asetuksesta tänään puhumme. Me, siis tällainen toimintatapa on jo käytössä. Tämä vain siirretään yhdestä asetuksesta toiseen asetukseen ja myös ala itse tätä pyytänyt. Meistä onkin loogista, että tämä kuuluu tähän FCA-osuuteen. Tässä vain siirretään relevantti osuus asetuksesta toiseen. Kiitos, herra Rikke. Kiitos, puheenjohtaja. Me olemme saaneet vastauksia esitettyihin kysymyksiin ja niihinkin, joita halusin itse esittää. Alleviivaisin vain siitä, että lentolupien vastaavuudessa Yhdysvaltojen suhteen Tämä koskee suurinta osa lentäjiä yli 100 000 Euroopassa. He ovat lähteneet tässä asiassa liikkeelle. Tässä on henkilökohtaisia vaikutuksia, mutta myös ammatillisia vaikutuksia. Ja tästä herää tämä kysymys, kuultuani niin se mitä sanottu. Joko Yhdysvalloissa lentolupansa saanut, jos hän haluaa lentää Euroopassa, jos ensi vuoden huhtikuussa ei ole tehty täyttä sopimusta asiasta. Mikä on tämä vastaavuutta koskeva tilanne? Vai tullaanko sitten tämä väliaikainen äh, lupamenettely, tullaanko sitä siirtämään eteenpäin? Vaikka onko niitä, jos sopimusta ei tule, niin nämä lentäjät menettävät lentolupansa kokonaan, mikä olisi katastrofi. Me ymmärrämme, että tästä käydään keskustelua. Ja jos saadaan täysi sopimus, saadaan vastaavuutta koskeva sopimus. Ja että tämä vietäisiin loppuun 2014 mennessä, mutta jos näin ei käy, voisiko komissio sitten kertoa, mitä se aikoo tehdä mahdollisten lisä äh, siirtymäaikojen suhteen? Meissner. Ja, vielen Dank. Kiitos. Tässä se, mitä kollega Dominique Rike sanoi, on aivan totta. Kyse on näistä Yhdysvalloissa hankituista lentolupakirjoista. Mehän olemme asiaa käsitelleet aika laajalti. On tahoja, joiden vaatimustaso on vieläkin kovempi kuin Euroopan, ja siksi ei mielestäni pitäisi olla mahdotonta tunnustaa näitä muualta hankittuja lentolupakirjoja myös EU-ssa. Ja te totesitte, että tästä voitaisiin sopia Yhdysvaltain viranomaisten kanssa ilman, että lentäjän tarvitsee hankkia toista lupakirjaa. Näin minä tämä ymmärsin, jos voitte vahvistaa, että ymmärsin oikein. Sitten todella Yhdysvaltain kanssa solmittavissa sopimuksissahan aina pidämme tarkasti silmällä sitä, että nämä sopimukset ovat todella täysin vastavuoroisia, kohtelevat molempia osapuolia samoin. Entäpä tämä sopimus? Sitten entäpä EU-ssa hankitut lentolupakirjat, tunnustaako Yhdysvallat ne vai ei? Jos ei, niin sittenhän tässä on kyllä epätasapainoa. Toki me haluamme, että Yhdysvalloista hankkivat hankitut lentoluvat voidaan hyväksyä EU-ssa, mutta haluamme sitten myös vastavuoroisuutta. Kanadasta ja Brasiliasta totesitte, että neuvoston on hyväksyttävä komission ehdotus harmonisoinnin suhteen. Onko komissio jo tehnyt tällaisen ehdotuksen? Tämä ei tullut minulle ihan selväksi. Te totesitte, että komissio tekee ehdotuksen ja neuvoston on se hyväksyttävä, mutta onko komissio jo tehnyt ehdotuksen? Tässä oikeastaan minun kysymykseni. Yksi juttu vielä, nämä lepoajat. Käsittääkseni myös lentoperämiehet pääsevät lentämään suuria koneita vain siinä tapauksessa, että simulaattorissa ovat osoittaneet hallitsevansa kaikki mahdolliset tapahtumat koneessa, siis paitsi itse lennon aikana myös nousun ja laskun aikana. Mielestäni kaikki muu kuulostaisi kyllä hyvin kummalliselta. Eräs tuttu tuttuani on äh, lentäjä. Hän oli vähän pidemmällä tauolla ja joutui kyllä pitkäksi ajaksi, ajaksi simulaattoriin ennen kuin edessä pääsi äh, lennolla perämieheksi. Sitten Lichtenberger. Kiitoksia. Kyllä tässä mielestäni joitain kysymyksiä vielä jää avoimeksi. Ensinnäkin äh, koordinointi tai tämän siis tunnustaminen näillä neljällä eri lentoilmailualueella. Miten Yhdysvaltain viranomaiset suhtautuvat Brasilia, brasilialaisten, kanadalaisten ja eurooppalaisten lupakirjoihin? Tämä minua kiinnostaisi. Ja te totesitte, että Brasilian ja Kanadan suhteen voi syntyä ongelmia. Haluaisin kuulla tässä hiukan yksityiskohtia. Mitä ongelmia? Onko niin kuin tavallista niin, että me hyväksymme kaikki Yhdysvaltain ehdot, heittäydymme selällemme ja sanomme, kyllä teemme mitä haluatte, ja sitten äh, tavalliseen tapaan mm, vaadimme huomattavasti enemmän kaikilta muilta. Onko teillä tästä hiukan tarkempia tietoja? Minulla on syntynyt sellainen vaikutelma, että ja minä tunnen itsekin lentäjiä, jotka ovat hankkineet lupakirjansa Atlantin toiselta puolelta, koska se on siellä halvempaa ja helpompaa. Joten haluaisin todella tietää, onko tämä vaatimustaso todella aivan sama. Vai onko niin, että meidän vanhat vaatimuksemme ovat todella vanhentuneet ja vaaditaan asioita, joita ei enää nykypäivänä tarvita. Tämäkin mahdollisuus tietenkin on olemassa. Joten ehkäpä voisitte vielä konkreettisemmin kertoa meille tästä. E, tämä asia ei minulle kyllä nyt tähän mennessä vielä ihan kokonaan selvinnyt. Kiitos Rova Foster. Kiitos puheenjohtaja. Ihan vain tiedoksi tämä saisi auttaa, kun puhun tästä perämieskysymyksestä. Ihan vain kertoisin teille lentäjät tässä puhutaan pitkäistä lennoista ja siellä täytyy olla enemmän henkilöstöä johtuen tästä pituudesta niin, että voidaan vuorotella ja levätä. Jo, silloin on kaksi lentäjää samanaikaisesti. Se ei ole ollenkaan epätavallista, se on pitkään ollut käytäntönä ja siellä on sitten vain eh, korkeampia eh, perä, miehet, joilla on aivan sama koulutus. Se ei ole mikään ongelma ja mielestäni niin kuin Matthew Baldwin sanoi, siinä vain siirretään erilaisia asioita toisaalle. Joten minulla ei ainakaan ole minkäänlaista ongelmaa tämän asian suhteen, mutta on kyllä tosiaan hyvä, että olemme tästä keskustelleet, koska erityinen kysymys, asia, oma asiansa on juuri tämä kolmansien maiden lentolupakysymys. Kun ajatellaan Britanniaa ja muita maita Euroopassa, on ollut tällainen keskinen tunnustaminen näiden lupakirjojen kohdalla vuosien aikana käytännössä. Se ei ollut mikään iso keskustelun aihe ja ongelma. Selvästi yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset olivat sitä mieltä, että ihmiset, joilla on, joilla on koulutus ja lentolupa esimerkiksi USAsta, olivat täysin hyviä lentäjiä. Ei ole koskaan minkälaisia turvallisuusriskejä eikä ongelmia. Monet heistä ovat, monet ovat kouluttautuneet Hollannissa, Belgiassa ja muualla. Ja siellä, missä pitää olla varovaisia, on hyvä muuten, että keskustellaan. Ja tämä vuosi, aikarajahan on pantu vuoteen 2014 nyt. Mutta meidän pitää kyllä olla tarkkoina, ainakin Iso-Britanniassa puheenjohtaja. Meillä on paljon tällaisia simulaattoreja tietyissä lentokonetyypeissä. Mehän puhumme JAAsta. Meillä on ohjeistus, se pitää ottaa huomioon ja tietysti sanamuoto on tässä hiukan erilainen silloin kun oli kyse eurooppalaisesta kansalaisesta, nyt puhutaan täällä asuvista henkilöistä. Tässä käytetään erilaista sanamuotoa siirtymävaiheessa. Joten mielestäni on, tiettyjä huolenaiheita on, niin kuin kollegat, kollegatkin ovat huomauttaneet, emme halua päätyä sellaiseen tilanteeseen, jossa meillä on tuhansia lentäjiä, jotka tekevät työtä eläkseen Euroopassa, ja yhtäkkiä sitten heillä ei olekaan työpaikkaa. Ei tällaista voida hyväksyä. Ja sama homma, jos joutuu siirtymään yhdestä toimiluvasta lentolosta toiseen, niin joko tässä täytyy, tästä tarvitaan tunnustamista, realismia. Jos minulla on lent- lupa USAsta, niin sehän on ihan yhtä hyvä kuin Euroopastakin saatu. Että edes annetaan ymmärtää tai viihasta, että se oikein olisi sitä turvallista kuin muut, niin sehän olisi oikeastaan varsinainen loukkaus. Tarvitaan äh, aikuisten välistä keskustelua asiasta. Tietysti asiaa voidaan parantaa sillä, että tarkastellaan sitä, mitä liitteiden kohdalla voidaan saada aikaan, ja Matthew Baldwin otti tämän esillekin. Ja aikaa tälle kyllä on, joten minä tosiaankin toivon, äh, tai siis mehän tiedämme, että meidän täytyisi olla järkevä järjestelmä aikaisessa kautta Euroopan. Tietysti me ymmärrämme sen. Meidän pitää yksinkertaista järjestelmää, mutta samalla mielestäni täytyy tunnustaa, että asia pitää tehdä järkevällä tavalla. Me emme halua alkaa rankaisemaan ihmisiä, yrityksiä ja odottaa, että ne vielä käyvät 120 tuntia teorian tunnella, vaikka, vaikka eivät olekaan sitä tarvitse. Minä enemmän kuin kukaan luotan ihmisiä, jotka ovat hyvin koulutettuja, korkeasti koulutettuja, ja olen täysin luottava, että näin on aina ollutkin. Meillä ei ole mitään ongelmaa ollut esimerkiksi matkustajana amerikkalaisessa lentokoneessa ja muuallakaan, joten tämä pitää ottaa huomioon. Minä kyllä luotan siihen, että komissio päästyy järkevään kompromissiin, niin että saamme tällaisen joustavan siirtymä, siirtymän yhteisiin sääntöihin ja FCL-järjestelmään. Nyt tässä tuli esillä aika monia asioita puheenjohtaja, mutta tämä viimeinen oli todellakin tärkeä. Kiitän vielä komissiota sen selityksen tänään. Herra Bradburn. Yes, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluan ensiksi esittää yleisen näkökohdan, joka on relevantti keskustelumme kontekstille. Monet ihmiset vaalipiirissäni ovat ottaneet minun yhteyttä, erityisesti tällaiset vapaa-ajan lentäjät liittyen näihin kysymyksiin. Ja yksi iso ongelma heille ja heidän järjestölleen, Heidän on vaikea saada yhteyksiä päätöksentekijöihin. Ja minkä takia te ette kerro, ketkä kuuluvat EASA komiteaan, että ihmiset voisivat esittää argumenttinsa heille. Tämä menettely ei ole mitenkään seurattava. Komissio haluaa hyväksyttävämmän imagon itselleen, ja silti päätökset tehdään salassa. Ja päätöksentekijät ovat sellaisia ihmisiä, että me emme saa heihin yhteyttä, emme edes parlamentaarikoina. Ja tässä valiokunnassa – me aina joudumme käsittelemään tämän kurjan iänsä organisaation päätöksiä. Tämä nyt on ihan menee överiksi. Tiedät, että, tiedän, että kollegatkin ovat saaneet Peter Van Dallenin erittäin hyvät argumentit ja hänen vastalausensa tämän dokumenttiin liittyen erityisesti yksityislentojen suhteen. Ja hänet vastalauseensa täysin ja nostan muutaman asian esille, jotka erityisesti huolestuttavat minua. Yksi pää huolenaihe, että nämä yksi jäsen päätös vaarantaa järjestelmän, jotka on ollut hyväksyttyssä käytössä maailmassa ja vuosia. Meillä on nyt ratkaisu ilman ongelmaa. Tehdäänpä selväksi, että lentäjän asuinpaikka ei ole relevanttia, koska näiden ehdotusten mukaan lentäjät, joilla on kotipaikka Euroopassa, heillä täytyy olla eurooppalainen lisenssi riippumatta siitä, onko heidän lentokoneensa rekisteröity EU-ssa tai muualla. Tämä on ihan perversi järjestelmä. Tämä syrjii eurooppalaisia lentäjiä, joilla on eurooppalainen lentolupa. Ja miksi näin? Jos tarkastellaan y- yhdysvaltalaista järjestelmää, amerikkalaiset, Amerikassa asuvat lentäjät, joilla on Amerikkaan rekisteröity lentokone kykenevät lentämään Euroopassa, mutta vastaavassa tilanteessa olevat eurooppalaiset eivät. Toiseksi ne ei ole mitään syytä muuttaa järjestelmää. Meillä on esitetty näitä turvallisuusargumentteja. Mutta onko mitään näyttää sanoa, että nämä lentoluvat, joita meillä tällä hetkellä on, eivät ole turvallisia? Tuskinpaa. Ja kaupallisemmin ajatellen. Meillä on eurooppalaisia sääntöjä, jotka estävät vaarallisten, vaarallisten asiat. Esimerkiksi nämä eurooppalaiset mustat listat tekevät sitä. Sitten kolmaksi kustannukset. Epäätellä, että tämä on mikään pikkujuttu, jos lentäjän täytyy muuttaa lentolupansa. Ja täällä on joku 68 000 lentäjää, jota tämä koskee. Ja on kolmannen maan lentolupa niin konservatiivisesti arvioidenkin perus uudelleenkoulutus on 125 miljoonaa puntaa. Tämä ei ole mikään pikkusumma verrattuna suhteessa siihen, että meillä ei ole mitään ongelmaa ylipäätänsä. Tässä on sanottu, että ongelma ei synny, koska odottaa sopimusta Yhdysvaltojen kanssa ennen vuotta 2014, mutta tietään, miten sopimukset muiden maiden kanssa yleensä menevät. Tämä on ihan toiveajattelua. Mielestäni ratkaisu on ihan helppoa. Kun me heinäkuussa saamme ehdotuksen, että meidän täytyy parlamenttina hylätä ehdotus. kun meillä on selkeä sopimus, että ihmiset, joilla on amerikkalainen lentolupa, että heitä ei syrjitä siksi, että he sattuvat asumaan Euroopassa. Ai. Kiitoksia omasta puolestani. Yleensä en... Mm, mutta nyt kyllä joudun sanomaan herra Blackburn, kun olen joutunut näitä neuvoston seuraamuksia käsittelemään juuri tänään. Tästä tämä päivän hyvä esimerkki. Minulle menee tähän paljon aikaa. Minun täytyy myös muistuttaa neuvostoa siitä, että parlamentti hyväksyi asetuksen kaksi 1.6, joka oikeastaan puhuu eurooppalaisista lentoluvista. Sitä voi yrittää kääntää kelkkaan ja sanoa, että emme haluakaan näitä eurooppalaisia lupia, koska se voi aiheuttaa ongelmia. Itse asiassa me sovimme tästä 2008, että näin halusimme toimia. Ja herra Algadraui oli aivan oikeassa, kun hän sanoi alussa, että tämä on parlamentin kanta. Parlamentin kanta on, että se haluaa EU-lento lupakirjoja eikä kansallisia sellaisia. Se on fakta. Minu Rova Foster on mielestäni oikeassa, kun hän puhuu näistä lentoperämiehistä ja kakkoslentäjistä ja äh, suuremmasta henkilöstöstä. Ei tämä ole mikään ongelma mielestäni, mutta mielenkiintoista sinällään, kun vertailee tilannetta USAhan. USA ja EUn välillä voi lentää koneella USAan ilmatilaan ja mukana on perämies, joka ei ole ei ole saanut koulutusta tämän tyyppisen lentokoneen käsittelyä varten, joten haluan vain sanoa, että kun amerikkalaiset säädökset eivät ole ihan sitä, mitä niitä väitän olevan. Kun ajatellaan tätä, perämies lentää konetta, jota ei ole tyyppi hyväksytty. Meillä kuitenkin lentäjät lentävät sellaisia koneita, joita heidän on tarkoituskin lentää. Rova Foster on ihan oikeassa tässä eh, henkilöstön lisäämisestä. Sitten Rova Lichtenberger hän puhui varsin tärkeästä kysymystä, nimittäin mielestäni ratkaisu olisi, ja korjatkaa minua herra Bolvin, on väärässä, että on tällainen keskinen toimilupien, lentolupien tunnustaminen olemassa. Ja USA ei vielä tunnusta EUn lentolupakirjoja. Jos näin on, ja viittaan suoraan siihen, mitä herra Bradman tässä sanoo. Olen samaa mieltä siitä, että lentoluvat, jotka myönnetään USAssa, pitäisi hyväksyä EUn sisällä. Olen tästä samaa mieltä. Mutta niin pitäisi hyväksyä myös EUssa myönnetyt lentoluvat USAssa. Joten sitten syntyi tällainen dilemma, että jos USA ei tunnusta näitä, niin miksi meidän pitäisi tunnustaa heidän lupakirjansa? Miksi? koska tämä, viittaan taas Rovan Lichtenbergin puheenvuoron. Onko tämä taas tapaus siitä, että USA jälleen kerran sanelee EUlle, mitä pitäisi tapahtua ja EU vaan tuossa alistuu täysin nöyrästi. Tähän asiaan pitää tarttua. Minä hyväksyn täysin kaiken, mitä täällä on sanottu. Ei mitään ongelmaa lentolupakirjojen kanssa, mutta USAllakaan ei kyllä pitäisi olla minkään sortin ongelmaa EUn myöntävien lupien kohdalla. Ja tässä tämä ratkaisu piilee nyt annettu pari lisää vuotta vuoteen 2014 aikaa. Ehdottaisin, että ehkä USA-lentäjät lentäjät voisivat hiukan painostaa USAta niin kuin painostivat Euroopan parlamentin jäseniä. Tämä olisi hyvä kaksoisrata, toimintatapa. Meidän pitää todellakin tarkkaan tietää, herra Balvin, että nämä kaksi vuotta käytetään siihen, että pyritään sopimukseen USAn kanssa, mutta minun näkemykseni suoraan sanottuna on, että jos USA ei halua tätä peliä pelata meidän kanssamme, niin ei meidänkään sitä pidä heidän kanssaan pelata. Sitten herra Alkadraui ehdotan, että komissio vastaa tässä vaiheessa näihin avoimeksi jääneisiin kysymyksiin. Kollegat tässä jo oikeastaan esittivät ne kysymykset, joita minulla oli, joten ehkä voisimme kuulla nyt komission vastaukset ja kuulla ne. Quick point. Herra Baldwin, ihan. Anteeksi, teillä on lyhyt kommentti. A single point, there was one case about... Uh, Yhden asian unohdin. Tämä ikäsyrjintäkysymys näissä lääkärin tarkastuksissa. Voisitko kertoa vähän lisää siitä? Onko, ovatko nämä lääketieteelliset tutkimukset jotenkin ikärasistisia? Näytätte nyt aivan hämmentyneeltä, todennäköisesti siis ei näin ole, mutta olkaa hyvä, herra Volvin. Eh, kyllä, jopa komission edustajiksi. <laughs> Näytämme varmaan erityisen hämmentyneiltä, mutta katsotaan, jos saadaan tähänkin vielä vastaus. Kiitos näistä suorista, selkeistä kysymyksistä. Tämä keskustelu on ollut erittäin hyödyllinen. Ensinnäkin herra Rike, teidän huolenaiheenne, jonka erinomaisesti esititte huolenaiheen siitä, että tähän syntyy todellinen aukko, jossa me kahdessa vuodessa saa neuvottelutulosta aikaan ja että todella aika kulkee ajaa ohitsemme. Olette oikeassa siinä, että aikataulupaineen vuoksi meidän ei tulisi taipua neuvottelutilanteessa asiasisällöstä tai luopua asiasisällöstä. Silloinhan vaan todella heittäydymme selällemme ja meidän ylitsemme voi kävellä. Voin kertoa, että tämä siirtymäaika säännöstö, sitä tarkkailemme hyvin huolellisesti ja meidän tulisi sitä kyllä voidakin tarkastella aika helposti ja lähellä määräaikaa katsomme sitten, tuleeko siirtymäaikaa vielä pidentää entuudestaan vai eikö. Logiikan mukaan ehkä kun ajatellaan näitä kustannuksia ja ongelmia ja todella, että ihmiset joutu, saattaisivat joutua kuilun partaalle Euroopan unionissa, niin tämä tulisi luonnollisesti ottaa huomioon sitten, kun tätä päätöstä siirtymäkauden pidentämisestä tehdään. Eli huhtikuussa 2014 emme halua kenenkään joutuvan selkäseinään vasten. Rova Meisner, kysymykset turvallisuudesta. Ja kun vastaan Bradburnille, vastaan myös tähän. Yksi huolenaiheistamme, vaikka itse en ollutkaan tuolloin tässä vastuussa, mutta kun 2008 parlamentti meille tämän äh, mandaatin antoi direktiivin puitteissa, niin olimme huolissamme siitä, että jotkut jaasäännöksistä eivät olleet ähm, täytäntöön pantavissa. Ja äh, tämä on asia, joka liittyy juuri turvallisuuden parantamiseen. Rova Meissner vaati tasapainoa vastavuoroisuuden suhteen Yhdysvaltojen kanssa. Olen täysin samaa mieltä kanssanne, rouva Maisner ei tässä mitään yksisuuntaista tietä kuljeta näissä neuvotteluissa. Jos meidän lentolupiamme Yhdysvallat ei tunnusta, niin sitten heidänkään lupiaan ei tunnusteta Euroopan unionissa. Neuvottelujahan tässä sitten tarvitaan. Molemmat osapuolet ajavat turvallisuutta. Halutaan tietenkin tasapainoinen lopputulos, jossa molemmat osapuolet otetaan yhtäläisesti huomioon rouva Foster on erinomainen asiantuntija liittyen näihin lepoaikoihin ja pitkiin lentoihin. Ja e, kun syntyy tilanne, jonkalaisen kuvailitte, e, esimerkki, jonka nostitte esiin, niin e, luonnollisesti voimme ottaa tämän huomioon, mitä lentäjien ja perämiesten ajanmukaisen koulutukseen tulee. Sitten Rova Lichtenberger ehkä en ollut ihan selkeä tuossa alussa, kun sanoin, että asiat ovat hiukan hankalia, mahdollisesti erityisen hankalia Kanada ja Brasilian suhteen, niin tarkoitin menettelytapoja, kun YK lisäpöytäkirjoista neuvotellaan. Minä tässä nyt ole neuvoston saapaissa, mutta yritin tässä selittää sen, mitä ymmärsin neuvoston ja Koreperin eilisestä sopimuksesta. Eli kun kyse on tällaisesta kokonaisesta EU-menettelytavasta, sopia yhteisistä liitteistä näissä sopimuksissa, niin tarvitaan niin neuvoston komission kuin parlamentinkin hyväksyntä EUn puitteissa näille ehdotuksille, eikä tätä voida tehdä millään pikamenettelyllä. Näin neuvosto on päättänyt. Eli tarkoitin vain näitä menettelytapoja. En tässä pyri mitenkään kävelemään neuvoston huolenaiheiden yli. Toki kaikki ehdotukset täytyy huolellisesti tarkastella, mutta tarkoitan vain sitä, että teollisuuden ala on ollut hieman huolissaan siitä, että nopeita ratkaisuja ei Kanadan ja Brasilian kanssa voida saada aikaan menettelytapojen raskauden vuoksi. Kiitän myös Nova Fosteria kun hän mainitsi, että nämä asiat ovat aika arkaluontoisia. Siis kaiken kaikkiaanhan kuitenkin nämä tärkeintä on turvallisuus ja turvallisuuden toteutuminen. Sitten herra Bradburn, kyllä joskus on totta, että teollisuuden alojen lobbit tai eturyhmät joskus pitävät vaikeana puuttua Brysselin äh, päätöksentekokoneiston toimintaan äh, komissionkin. Ja kun minä ryhdyin tähän työhön, niin ole, päätin, että alusta alkaen olen äh, kaikkien eri eturyhmien käytettävissä niin pitkälti kuin vain mahdollista. Olen tullut esimerkiksi parlamenttiin äh, tarvittaessa ja muutenkin. Ja äh, en halua, että pieni ihminen lainausmerkeissä äh, katsoo, että koneisto ei häntä kuuntele. Pyrin todella olemaan käytettävissä, kaikkien eri tahojen käytettävissä. On muodollinen sääntelykomitea, joka on komission siinä on komission edustaja. Ah, onko täällä joku lisäkysymys? Kyllä minä voin keskeyttää puheenjohtaja. No, ehkä tässä nyt jatkan. Tosiaan, Rouva Lichtenberger mielelläni vastaan vielä lisäkysymykseenne sitten, kun sen esitätte. Niin, ja, ja jäsenvaltiot ovat tässä mukana. Ja todella on kuunneltu ö, kaikkien eri osapuolten kannat ja huolenaiheet, mutta tietenkään sääntelykomitea ei ole lopullinen taho, vaan neuvosto tekee sitten lopulliset päätökset komitologia menettelyjen lopputuloksen pohjalta. Mitä sitten tähän itse asiaan tulee, herra Bradburn? ja todella herra Van Dalenin huomiot pyrinpä nyt vastaamaan. Niin kuin puheenjohtaja tuossa jo totesi, parlamentti sopi vuonna 2008, että halutaan eurooppalainen lentolupakirja, enkä halua tässä nyt vain todeta, että me no olemme samaa mieltä ja siinä se. Miksi tämä on hyvä asia? Seuraavista syistä. Jos saamme sovittua Yhdysvaltain kanssa – niin, että molempien osapuolten lentoluvat vastavuoroisesti tunnustetaan, olemme jo hyvällä tiellä. Ja herra Bradburn, nämä kauhukuvat, joita te maalailitte, eivät toteudu, jos neuvottelut saatetaan menestyksekkääseen päätökseen niin kuin toivomme ja pyrimme todella nämä kustannuskysymykset, joihin viittasitte, myös ratkaisemaan. Pyrimme siis saamaan aikaan yhtäläiset toimintamahdollisuudet ja rouva meissner emme aina ole voineet varmoja siitä, että meidän turvallisuusvaatimuksemme ovat, on otettu huomioon ja puitteissa ja siksi tämä on nyt varmistettava tätä kautta. Kyllä totta on, että joihinkin yhdysvaltalaisiin lentolupiin saatetaan tarvita tiettyjä täydentäviä toimia tai täydentäviä harjoituksia, täydentävää koulutusta, mutta kyse on aina turvallisuudesta, äh, joka on ylimpänä ohjenuoranamme. Emme me tässä näitä sääntöjä pyri vallankumouksen kautta kääntämään päälaelleen. Ei, vaan kun meillä on JAA-säännöt, niin ei tässä nyt mihinkään kovin uuteen tai radikaaliin ratkaisuun pyritä. Jos nämä neuvottelut saatetaan menestyksekkääseen päätökseen, niin kuin amerikkalaisetkin haluavat, niin uskon, että lopputulos voi olla hyvin myönteinen ja näin voidaan äh, Van Dalenin ja Bradburyn huolenaiheisiin kyllä saada kunnollinen ratkaisu. Sitten tämä viimeinen kysymys, joka meille osoitettiin. Tosiaan nämä äh, lääketieteelliset äh, kelpoisuus vaatimukset ja lääketieteellisten tutkimusten säännöllinen toteuttaminen, niin ja tämä ikäsyrjintäkysymys. Eli yleislääkärin tulee voida antaa lääkärin todistus lentolupakirjaa varten, joten en usko, että tässä todellakaan mitään ikäsyrjintää tapahtuu. Tässä pyrin vastaamaan näihin aikaa kimurantteihin poliittisiin ja teknisiin kysymyksiin. Ja jos teillä on vielä lisäkysymyksiä, niin mielelläni niihinkin vastaan. Kiitos puheenjohtaja. Well. Kiitos. Niin, tähän ikäkysymykseen juuri vastattiin, mutta jos haluat, olkaa hyvä. Ei tähän kysymykseen vastattu, nimittäin missä määrin USAn ilmatilassa hyväksytään brasilaisia, kanalaisia EU-lentolupia ja onko ongelmia tähän liittyen ja niin edelleen, koska meidän pitää voida tämä tietää. Do the Brazilians have a similar... Onko brasilialaisissa samanlaisia ongelmia tällä hetkellä, herra Baldwin? My under... No, ensinnäkin eurooppalaisia lentolupia ei hyväksytä, tunnusteta Tähän pyrimme nyt neuvottelujen kautta. Minun ymmärtääkseni brasilialaisillakaan ei ole vastaavaa tunnustamista Yhdysvalloissa. Olen aika uusi tässä työssäni, joten suottehan anteeksi, että en pysty tämän tarkemmin nyt vastaamaan. Palan asiaan. kanssa suhteen meillä tässä nyt ei ole vastausta, pahoittelen. Jos voisitte jatkossa tämän Rova Lichtenbergille kertoa, niin olisimme kovasti kiitollisia. Minulla on konkreettinen kysymys. Herra Balduin, mainitsitte komission ehdotuksen, jonka neuvoston pitäisi kyetä hyväksymään koskien brasilialaisten ja kanalaisten lentolupien hyväksymistä Euroopassa. Onko tämmöinen ehdotus jo tehty vai suunnitteletteko sitä? Jotenkin ymmärsin, että te suunnittelet sitä. Ehkä se on jo olemassa. Se kiinnostaisi. Mr. Baldwin. herra Baldwin. I'm reminded that... Niin, äh, tiedän, että tässä nyt ei saa luntata, mutta niin minä ehkä tein. Äh, ei, eh, ehdotusta ei vielä ole pöydällä. Äh, Koreperissä keskusteltiin nyt pohjasta perustasta päätöksen teolle tämän ehdotuksen suhteen. Ja tässä todella tiettyjä huolenaiheita yritin äsken kuvella, joita meillä ja neuvostolla on, vaikka neuvoston puolesta voikaan puhua. Raaga Draue, haluatteko esittää loppukannanoton? Uh, Jaa, no nyt täytyy ehkä antaa asia, asian sulaa hiukan, sulatella tätä asiaa hiukan ja lukea kaikki vielä kerran läpi ja katsoa sitten uh, yhdessä komission kanssa, mitä tehdään olen komissiolle hyvin kiitollinen näistä vastauksista, joita tänään saimme. Kiitos. Thank you very much. Can I just remind... Kiitoksia. Muistuttaisin vain jäseniä siitä, että tämä asia on valvonta, alla prosessissa. Me täytyy käydä tämä asia läpi. Parlamentilla on tässä veto-oikeus Tämä tällä hetkellä luonnosta ei ole vielä kaikilla kielillä. Sitten kun se on välitetty parlamentille, kaikilla virallisilla kielillä, parlamentti silloin saa kolme kuukautta aikaa esittää mahdollisen vastalauseen 28 säännön mukaisesti työjärjestyksessä. Puheenjohtaja antaa lyhyen aikarajan tarkistuksille, jos ehdotus tai vastaanotetaan vastaan ja hyväksytään, sitä sitten äänestetään seuraavassa liikennevaliokunnan kokouksessa. Muistan vain siitä, että e, tämä ei liity ollenkaan e, täysistunnon toimivaltuuteen. Me teemme tämän päätöksen toukokuun lopussa loma-aika alkaa, kun ajatellaan näitä sopimuksia eri toimijoiden kanssa. Tämä mahdollistaa sitä, että voidaan ottaa komitologian jäsenet mukaan tähän valvontaan, joten jotta voidaan noudattaa parlamentin, niin on todennäköistä, että tämä vastalauseajanjakso alkaa heinäkuussa niin, että sitten vastalauseertus päätöslauselmaehdotuksen muodossa voidaan äänestää tässä valiokunnassa syyskuussa. Tuliko selväksi kaikille? Hyvä. Kiitoksia tästä osuudesta. Sitten muihin kysymyksiin. Herra Baldwin. Islannin tulivuoret, viimeisin saaga. Joillakin meistä on vaikea, oli vaikea äänestää, ääntää viimevuotisen vuoden nimeä, mutta jos te voisitte nyt hiukan päivittää ja sanoa tämän nimekin, olisi kiitollinen. Grim, Grim, Grimsvold. Arvasin, että kysyt tuota, unohdin nimen Grimsvatn. Seuraavalla kerralla äänäsen täydellisesti aikaisemmin ja todettiin, että ehkä tarvitaan lisää tulivuoden purkauksia, että saadaan tämä yhtenäinen eurooppalainen ilmatila. Ja se saimme nyt miettimään asiaa. Se saimme nyt ajatelemaan Myllain tapahtumaa Vesmisodassa. Täytyy tuhota kylä, jotta se pelastettaisiin. En halua enää aitoja tulivuoria, mutta metaforisia tulivuoria. on hankalaa kaikille olla samanlaisessa tilanteessa, joka tuntuu samanlaiselta kuin viime vuotinen. Ja joskus meidän teknokraattien täytyy miettiä, että täällä on haittoja vaikutuksia ihmisten elämään, matkustussuunnitelmiin ja bisneksiin. Ajattelen Brysselin Manchesterin reittiä itse. Olen kiitollinen tästä. Ja, ja myös Brysselin Liverpoolia, jos tällainen linja olisi. Me olemme ilmavirtojen panttivankina ja meteorologiset asiantuntijat ovat kertoneet, että tämän vuoden tilanne on paljon epävakaampi kuin viime vuonna. Viime vuonna äh, pilvet leijuivat pitkään Euroopan ilmatilan yllä ja tällä kertaa meillä on tulossa uusi sääjärjestelmä nimeltään France, joka on tehnyt vaikeaksi tehdä näitä kolmen viiden päivän ennustuksia joita viime vuonna tehtiin. Siksi Eurocontrol on päivittänyt tilannetta päivittäin ja ennustushorisontti on ollut 36 tuntia. Ja toinen kysymys on äh, tuhkan la- laatu. Mediassa on todettu, että äh, tämä tuhka on hienompaa ja lasketus nopeasti, mutta tämä tulivuoren purkaus on iso ja sen kestosta on vielä erilaisia tietoja ja siitä, myöskin siitä, onko se vähenemässä. Tämä tekee myös ennustamisen hankalaksi, mikä ei ole muuttunut viime vuodesta. Suoraan sanoen, että Euroopan ilmatila on jäsenvaltojen yksityisasia. Päätökset avata, sulkea, rajoittaa ovat jäsenvaltioiden päätöksiä. Viittaa keskustelun, joka oli kokemuksen alussa liittyen näihin ilmatilalohkoihin. Pyrimme suvereniteettia kunnioittain saada nämä hyväksyttyä osana verkostoa. Meillä Euroopan ilmatila on verkosto. Ja, ja tämä saa ihmistä ajattelemaan etuja tästä eurooppalaisesta yhtenäistä ilmatilasta. Tänä vuonna on kaksi tärkeää asiaa. Meillä on tämä kriisisolu. En päässyt tämän aamun puhelinkokoukseen, koska meillä on tärkeämpää tehtävää parlamentissa, mutta meillä on tiedonjakoa päivittäisissä puhelinkeskusteluissa – ja tämä on selkeästi parantanut tilannetta. Ilmatilan käyttäjät, säät, säätelyviranomaiset, liitot, kaikki ovat läsnä, kaikkien ääniä kuullaan. Ja tässä on yhteinen voimakas turvallisuusagenda. Ja pyrimme myös takaamaan turvallisuuden sulkematta kautta rantaan ilmatilaa. Ja sitten meillä on ikaan suuntaviivat, jotka ovat yhä kesken. Ja siinä pyritään turvallisuusriskianalyysien tekemiseen. Lentoyhtiöt tekevät niitä kansallisten lentoviranomaisten kanssa. Ja kun tämä järjestelmä on olemassa, lentoyhtiöt kykenevät erittäin täsmällisesti, ikään kuin veitsen tarkkuudella määrittelemään alueet, missä on turvallista lentää tai ei. Ja tämä merkitsee, että säätelyviranomaiset jäsenvaltiosta Eurocontrol, ne eivät sitten sanoisi, vaan että suljetaan nyt koko tila. Isässä Britanniassa 24 tunnin aikana menetettiin 240 lentoa, joka tietysti koski kipeästi kaikkiin, mutta se on paljon vähemmän kuin tuhannet lennot, jos, ja, jotka oltaisiin menetetty, jos oltaisiin annettu kattava kielto. Anteeksi, että pohjana pitkään, mutta nykytilanteessa kaikki jäsenvaltiot suht arvioivat tätä lentokohtaista riskiarviointia, mikä lisää lentoyhtiöiden vastuuta. Ja tällä hetkellä osa Saksan ilmatila on suljettu matalilta lennolta Bremenin ja Hampurin ympärillä ja ilmeisesti viime tunteina myös Berliinin ympärillä kun tuhkapilvi liikkuu. Iso-Britannian tilanne helpottanee tänään, joskin siellä ennakoidaan myöskin seurannaisvaikutuksia eilisestä lentokiellosta, mikä merkitsee, että koneet ovat olleet väärissä paikoissa. Tänä päivänä on tullut lisää päivitystietoja. Täytyy suoraan tunnustaa, että on ollut eroja siinä, mitä jäsenvaltiot tarttuvat tilanteeseen, mutta Esimerkiksi Saksan lentotila on täsmällisesti kohdistettu Bremeniin ja Hampuriin, niin toivon, että käytännön seuraukset ovat suhteellisen rajoitetut. Olisi hyvä meille tarjota teille tai sihteeristöllenne päivityksiä. Emme aina pääse itse paikalle, mutta mutta lähetämme niitä mielellämme teille. Teillä on valitsijat, joille te olette vastuussa. You could use me as the... Kiitoksia, herra Baldwin. Voitte käyttää minua kyllä. Välikätenä voi välittää näitä tietoja eteenpäin. Kiitoksia tästä. Onko mitään kysymyksiä tähän liittyen? Olemme kiitollisia näistä viimeisimmistä tiedoista ja toivottavasti tämä vuori nyt rauhoittuu ja hiljenee ja voimme palata normaaliin tilanteeseen. Onko muita kysymyksiä muissa asioissa? Jos ei, niin kiittäisin tulkkeja, henkilökuntaa ja